chers collègues si vous voulez bien rejoindre vos euh, sièges si euh, nos visiteurs veulent bien s'installer au fond de la salle éteindre euh, les portables cesser les conversations. No niin, pyydän sitten äh, pikkuhiljaa jo kaikki asettumaan paikoilleen ja matkapuhelimet olisi hyvä sulkea, jotta voisimme näin aloittaa iltapäivän työt. Bien. No niin, Kokous alkaa kohta yksi. Esitysistä hyväksyminen. Mitään kommentteja ei ole esitetty, joten ehdotan, että hyväksymme saman tien. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 2.3. Eh, syyskuuta 2009. Ne on jaettu ja mitä huomiota ei ole esitetty, joten ne tänne hyväksyä. Kolme puheenjohtajan ilmoitukset, pari ilmoitusta, josta ensimmäisenä se, että huomisaamun kokous on peruttu ja Meillä on täällä vieraana äh, Euroopan liikennejärjestö äh, edustaja paikalla. Sitten kohta neljä ja kohta viisi, ne on yhdistetty päivän esityslistalla yhteiskeskusteluksi, nimittäin aiheet liittyvät toisiinsa. Ensimmäinen äh, eurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalista osallistuvuutta koskeva mikrorahoitusjärjestely ja toinen työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteistyöohjelma, molemmat siis Progress ohjelman puitteissa olevia ohjelmia. Ruva Klinga Güntsö on näiden molempien asioiden esittelijänä ja niinpä annankin hänelle samatien puheenvuoron. Meillä on muutoin myös kuuntelusali käytössämme, jos kaikki eivät mahdu tänne. Ja luonnollisesti kaikki tietävät myös sen, että tämä kokous televisioidaan. Thank, you very much. Kiitos. Olin iloinen kuullessani, että toinenkin kokoonpanos tuki tätä mikrorahoituskonseptia, eli G20-maat ovat antaneet tälle vankan tukensa. Tästä huolimatta meidän täytyy joitakin muutoksia vielä hyväksyä. Olen keskustellut komission edustajien kanssa, Ruotsin puheenjohtajakauden edustajien kanssa, komissaari Spindlan kanssa ja joidenkin asiaan perehtyneiden kansalaisjärjestöjen sekä Euroopan investointipankin kanssa tästä asiasta. Ja minun näkemykseni mukaan komissio näyttää hyväksyvän uuden budjettikohdan tälle hankkeelle. Tämähän oli yksi suurista kysymyksistä muutosehdotusten suhteen. Ja meidän perustelumme oli se, että tämän ohjelman perustelut ovat jossain määrin erilaiset kuin koko Progress-ohjelman perustelut. Äh, tämä on kohdistettu nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa oleville henkilöille. Ja tässä myös yhdistetään erilaisia resursseja ja siksi oli tärkeää, että tälle laaditaan omaan budjettikohtansa ja olimme erityisen tyytyväisiä, että komissio on tämän näkö, näkemyksen hyväksynyt. Sitten Ekon valiokunnassa tähän tuli joitakin muutosehdotuksia. Pitäisi mikrorahoitukset ja mikroyritykset määritellä tarkemmin ja yrittäjien määritelmiä tulisi tarkentaa. Nämä voinemme hyväksyä. Sitten budjettivaliokunnassa tehtiin vielä yksi ehdotus. Me ehdotimme siis, että ei ainoastaan hyväksyttäisi uutta budjettikohtaa, vaan tämän lisäksi lisättäisiin budjettisummaa 100-150 miljoonaan. EPP, EPPn uusi ehdotus oli, että aloitettaisiin vuonna 2010 40 miljoonan budjetilla. Katsotaan, miten tämä menee eteenpäin. Alueiden komitealla oli myös sanansa sanottavana. Heidän mielestään alue- ja paikallisviranomaisilla pitäisi olla sanansa sanottavana ohjelman arvioinnista, tiedonjaosta ja valvonnasta. Tämän voinemme hyväksyä. Haluaisin vielä vetää yhteen nämä muutokset. Ja yksi tärkeä kohta tässä on asiakkaan määritelmä. Sen sijaan, että määritellään potentiaalinen asiakas, Ja sen sijaan, että tähän tulisi pitkä lista mahdollisia asiakkaita, niin me olemme tehneet tähän ehdotuksen, joka voisi olla lähellä lopullista ratkaisua. Määrittelemme tämän siten, että asiakas on henkilö, joka ei pääse tavanomaisille rahoitusmarkkinoille. Tämähän on, on ohjelmamme tavoite, että tarjoamme rahoitusmahdollisuuksia niille henkilöille, joilla ei ole pääsyä tavanomaisille rahoitusmarkkinoille ja että heille tarjotaan tämän ohjelman avulla pääsy rahoitusmarkkinoille. Tämän lisäksi hyväksyisimme myös sen määritelmän, jossa todetaan, että potentiaaliset asiakkaat ovat sellaisia henkilöitä, jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alla ja joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille tai päästä uudelleen työmarkkinoille. Minusta tällaiset määritelmäehdotukset ovat aika hyviä ja mielelläni otan vastaan vielä lisäehdotuksia, jos katsotte sen tarpeelliseksi. Alueiden komitean ehdotus oli, että ei-kaupallisia mikrorahoituslaitoksia on olemassa se pitäisi ottaa huomioon ja että tällaisia tahoja pitäisi tukea enemmän. Alueiden komitea korostaa myös alue- ja paikallisviranomaisten asemaa koko tässä ohjelmassa ja tuen antamisessa. Muutosehdotuksissa haluaisimme, että heijasteltaisiin enemmänkin eh, ohjelman mentorointia ja koulutusulottuvuutta koska me haluamme, että potentiaaliset asiakkaat käyttävät tämän tyyppistä tukea hyväkseen, jotta he todella hyödyttäisivät mentorointia ja koulutusta ja saisivat sitten aikaiseksi kestävää kehitystä ja edistymistä. Tähän haluaisimme vielä puuttua. Ja sitten kun keskustelimme kansalaisjärjestöjen kanssa, niin näiden keskustelujen perusteella haluaisimme, että tähän linkitettäisiin vielä koordinointi eurooppalaisten ja kansallisten rahoitusvälineiden kanssa ja, ja koordinoitaisiin toimintaa myös ihan paikallistason ohjelmien ja toimenpiteiden kanssa. Tällä tavoin voisimme rajallisia resursseja käyttää parhaiten hyödyksi. Keskusteluja käytiin myös asiakasryhmistä ja kuten mainitsinkin, joitakin täsmennyksiä asiakasryhmien ja asiakkaiden määritelmiin tuli ja korostaisin vielä tämän uuden budjettikohdan merkitystä. Toivomme, että saamme voimakasta tukea tälle uudelle budjettikohdalle ja 150 miljoonan euron rahoitukselle. Ja tässä toteaisin vielä, että Euroopan investointipankki on luvannut lisärahoitusta. Näin ollen ensisijainen rahoittaja on Euroopan unioni, toissijainen Euroopan investointipankki ja toivomme todella, että muut kaupalliset rahoituslaitokset osallistuvat ohjelman toteuttamiseen, jotta meillä olisi enemmän vielä resursseja ja saavuttaisimme hyvin ohjelman tavoitteet. Niin, sitten kävimme vielä keskustelua siitä, kuinka voimme varmistaa sen, että kaikki ne asiakkaat, jotka todella tarvitsevat apua, tietävät tästä ohjelmasta ja voivat sitä hyödyntää. Keskustelujen jälkeen totesimme, että tekstiä voitaisiin muuttaa siten, että todettaisiin, että ohjelman toteuttamista täytyy valvoa tarkkaan ja tämän avulla voidaan varmistua siitä, että kaikki jäsenvaltiot todella toimivat siten, että kaikki potentiaaliset asiakasryhmät voivat halutessaan saada rahoitusta. Tiedämmehän, että tilanne on hyvin hajanainen eri jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa mikrorahoitusjärjestelmät ovat laajalti käytössä, toisissa eivät ollenkaan. Sen takia meidän täytyy valvoa hyvin tarkkaan, miten ohjelmaa toteutetaan ja samanaikaisesti pitää huolta siitä, että käytössä olevaa rahoitusta jaetaan tasapuolisella tavalla. Tämä oli vielä se asia, jonka haluamme mukaan muutoksiin. Ja sitten vielä sellainen tarkistus tehtiin, että komissio valvoo ohjelman toteutumista koko Euroopan unionissa. Ja tämä oli siis tämä mikrorahoitusohjelma ja sitten mitä tähän progressohjelmaan tulee, niin toteaisimme, että me emme halua, että budjettikohta yhdistettäisiin progressohjelmaan tai että jotenkin tämä linkitettäisiin budjetissa äh, progressohjelmaan. Tätä me emme hyväksy koska parlamentti nimenomaan teki sen päätöksen, että progress-budjettia korotetaan, anteeksi, ja jos me nyt aiomme vähentää tämän mikrorahoitusbudjetin äh, progressin budjetista, niin silloinhan me murennamme parlamentin omaa näkemystä ja tällöin annamme myös väärän viestin näinä huonoina aikoina, että kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset Euroopassa sitten kärsivät. Ja sen takia meidän täytyy tästä budjettiasiasta pitää kiinni ja toivon, että saamme tälle mietinnölle laajan tuen. Mielelläni kuuntelen muidenkin <clears throat> mielipiteitä asiasta. Suurkiitokset Rova Lind ja sitten herra Elmer, te olette nyt seuraavaksi puhujavuorossa. Kiitos. Ihan pari kohtaa ennen kuin Marion puhuu. Nämä äh, itse, työ, itse työllistetyt tai itsenäiset yrittäjät, on hyvä, että he ovat tässä mukana. Ja artiklassa 2b tässä mainitaan heikommassa asemassa olevat ja tässä mainitaan erikseen nuoret. Minusta ikääntyneet pitäisi liittää tähän, koska aika usein ikääntyneet joutuvat työttömiksi ja heidän on vaikea päästä uudelleen työmarkkinoille. Ja tämä olisi yksi tapa, jolla ikääntyneet voisivat päästä käsiksi rahoitukseen ja aloittaa uuden elämän. Ja yksi tämän Progress-ohjelman kulmakivistä on juuri tämä budjetti. Ymmärtääkseni Progress-budjetti on jo pitkälti käytetty ja Progress-rahoitusta on myös käytetty hyvin laajalti hyväksi ja monissa jäsenvaltioissa rahat on jo toimitettu eteenpäin. Jos näin todella on, niin silloin on todellakin ehdotonta, että me saamme mikrorahoitusjärjestelylle oman budjettikohtansa. Tämä voitaisiin vielä nyt tarkistaa, siis toisin sanoen kuinka paljon Progress-budjetista on jo käytetty. Sitten herra Helmer. Ja herra seuraavaksi. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minun täytyy kyllä sanoa, että olen aika huolissani siitä, mitä juuri kuulin. Tiedämme, että talouskriisi on päällä ja meidän vastauksemme talouskriisiin on se, että okei, tuhlataan enemmän rahaa, että emme voisi progressohjelmasta ottaa rahaa, vaan meidän täytyy kaivaa jostakin uutta rahaa. No muistuttaisin kollegoita kuitenkin siitä, että useat jäsenvaltiot mukaan lukien omani ovat todenneet, että talouskriisi on todellinen ja meidän täytyy leikata kustannuksia. Ja jopa Labour-hallitus on todennut, että menojen leikkaaminen on välttämätöntä. Minusta kansalliset parlamentaarikot kaikkialla EU-ssa ehkä yllättyvät hieman siitä, että näin nyt toimittaisiin että talouskriisin ollessa päällä, niin me vain vaadimme, että lisää rahaa pitää käyttää, vaikka toisaalla leikataan ja ymmärrämme nämä määritelmiin liittyvät ongelmat. Ja on selvää, että aika pienistä toimijoista on kyse ja mikrorahoitussummatkin ovat aika pieniä ja tällöin hallintokulut nousevat kohtuuttoman suuriksi. Kukaan ei ole vielä esittänyt näistä arvioita, mutta arvelen, että hallintoon uppoaa suuri osa budjettivaroista. Tähän täytyisi kiinnittää huomiota ja myös asiakkaiden tai pikemminkin edunsaajien valintaan, kuinka heidät valitaan. Esittelijä tässä toteaa, että on tärkeää, että meidän täytyy saavuttaa kaikki potentiaaliset asiakkaat. Ja kollega Lind tässä juuri sanoi, että ei tässä pidä puhua ainoastaan nuorista, vaan ikääntyneetkin pitää ottaa mukaan näihin määritelmiin. Puhumme kuitenkin varsin pienistä summista, joiden on tarkoitus saavuttaa varsin suuret ihmisryhmät. Ja ehkä meidän tulisi olla siis hieman realistisempia ja todeta, että emme me nyt tässä voi mitenkään saavuttaa kaikkia mahdollisia potentiaalisia asiakkaita kaikkialla EU:ssa. ssa ja luin näitä ehdotuksia ja erityisesti tässä määritellään potentiaaliseksi asiakkaiksi sellaiset, joiden on vaikea saada rahoitusta muista lähteistä, eli joiden rahoitusriski on varsin suuri. No meidän täytyy kuitenkin muistaa, että rahamäärät ovat naurettavan pieniä ottaen huomioon, tai kun niitä verrataan kaupallisten järjestelmien rahoitusmahdollisuuksiin ympäri Eurooppaa ja niiden vaikutukset eurooppalaiseen elinkeinoelämään ovat moninkertaiset verrattuna tähän mikrorahoitusjärjestelyyn, joten meidän täytyy hyvin huolella valita, kovalla kädellä karsia potentiaalisia asiakkaita, jotka voivat saada tästä järjestelystä apua. Eikä tässä voi, ja tässä on vaikea sitten valita, kenelle rahat loppupeleissä ohjataan. Joten olisi hyvä, että tässä pidetään kiinni neutraaliudesta, että emme anna yksittäisten virkamiesten valita lopullisia edunsaajia, vaan rahat voitaisiin käyttää paljon järkevämmin. Me voisimme vähentää äh, veroja tai vähentää hallintoa olemalla jakamatta yhtään rahaa. Ja tämä olisi eurooppalaisen talouden kannalta paljon, paljon järkevämpi lopputulos kuin se, että tällä tavoin sirotellaan pieniä määriä rahaa ympäriinsä, josta ei ole kuitenkaan todellista hyötyä. Herra Trajan Ongaranno ja rouva Maria seuraavaksi. Thank you very much. Kiitos kovasti. Kaikki lienemme yhtä mieltä siitä, että, että tällaiset, tämän, tämän mikrorahoitusohjelman käynnistäminen on elintärkeää koska, eh, koska eh, taloudellinen kriisi on, on synkistänyt tilanteen kestämättömäksi eh, monin, monin paikoin. Mikrorahoitus voi avata uusia mahdollisuuksia monille yhteiskuntaryhmille tässä ei välttämättä voida no-, noudattaa normaalia määrittelykriteeristöriä ajatellen yhteiskunnan eri huonossa asemassa olevia. Mutta on myöskin muita todellakin joiden, ihmisiä, joiden työpaikka on vaarassa hävitä kokonaan. Eli tämmöiset perin, perinteiset jaottelut eivät tässä, tässä toimi. Tietenkin täytyy myöskin muistaa muita rahoituskeinoja tämmöisissä tilanteissa. Kaikki, joka on, mikä on todella tärkeää, on tietysti löytää ratkaisu, joka toimii parhaiten – tässä Virja äh, äh, pari, pari kysymystä, äh, joita, ainakin komission tulisi miettiä. Esimerkiksi miksi komissio haluaa rahoittaa tätä tointa Progress-varoista ja miksei, miksei sitten, sitten kaupallisia pankkeja käytetä hyväksi, niin että loppusumma sitten saataisiin 500 miljoonaan asti nousemaan. Ja toisekseen, miten sitten komissio aikoo yhdistää nämä ja sitten myöskin marginaaliväestön tukemisen? Harkin. Harkin. Sitten herra Thomas Ender. Thank you, Madam Chairperson. Eh, kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin kannatan sitä, mitä eh, esitelekin, että tässä pitäisi olla selkeä budjettikohta tälle, tälle projektille. Aina mitä kuulen eh, tuolta omilta äänestäjiltäni niin on kaipuu tällaisen mikrorahoituksen olemassaoloon tarjoamiseen. Vaikka tämäkin nyt on aika e, pieni noin määrällisesti, se on kumminkin selkeästi askel oikeaan, oikeaan suuntaan. Ja jotakin muuta kuin perinteisillä luottomarkkinoilla on ollut tarjota. Äh, äh, tässä äh, nimenomaan nämä organisaatiot eivät ole välttämättä voittoa tuottavia yrityksiä, joita pankkeja rahoituslaitoksista tässä on takana. Jotkut ovat hyvinkin vahvoilla, esimerkiksi Ranskassa ja Maltalla ja noin poispäin. Joissakin maissa on jo tässä vaiheessa tiettävästi olemassa tehokas mikrorahoitusjärjestelmä, mutta toisissa ei ole ollenkaan. Ja kysymys on tietysti sitten näiden yhteensovittamisesta. Minä tiedän luottolaitosten parissa tekemästäni työstä sen, että ovat varsin haastavia. Tässä todellakin tulisi myöskin ottaa, niin kuin sanottu, vanhemmat ihmiset yhtä lailla mukaan kuin kuten nuoretkin. Mitä sitten mikrorahoitukseen on ylisummaan tulee? Tässä tämä termi viittaa paitsi mikrolainoihin, myöskin muihin oheistoimiin palveluihin, kuten vaikka säästöihin. Eli ähm, olisi syytä varmaankin mikrorahoituksen äh, käsitettä, laajentaa. Se tulisi kattaa, tai ulottaa kattamaan myöskin sitten säästöihin ja säästöjen luottokelpoisuuteen tai näihin vakuuskelpoisuuteen. Eli ne, jotka eivät kenties äh, äh, äh, ole välttämättä äh, muuten kovin luottokelpoisia, ne olisivat tässä myöskin mahdollisena edunsaina joku mainitsi veronalannukset. Minä yksi, yksi joka puoltaa tätä Lissabonin kyllääntä omassa maassani, sanon tomerasti, että se on jäsenmaiden asia, siihen ei kukaan muu sorkkiko. No niin, mukavaa, että meillä on täällä teidän maastanne myöskin yleisöä lehtereillä. No niin, sitten eteenpäin, Thomas Handel. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen, liebe Kollegen. Arvoisat kollegat, minä äh, yhdistetyn vasemmiston nimissä sanon, että me tuemme tätä mietintöä äh, ainakin suurelta osin, mutta yhden asian vielä sanoisin. Saksassa sanotaan, että jos, äh, kelle, jos kaikelle ei tästä riitä, niin sitten säästäkäämme köyhissä. Ja me tuemme tätä mietintöä, tätä, tuemme tätä mietintöä ja tuemme tätä mikrorahoitusjärjestelyä. Emme halua kuitenkaan murentaa Progress-ohjelman budjettia ja täällä pitäisi saada budjetti oma budjettikohta, eikä tämä 150 miljoonaa nyt mikään kamalan suuri summa ole, koska potentiaalisia asiakkaita on ehkä 6-8 tuhatta, enemmänkin voisi olla. Ja tärkeää on, että tässä kohdistetaan rahoitus juuri sellaisille henkilöille, joilla ei ole pääsyä tavanomaisille rahoitusmarkkinoille. Korostaisin sitä, että tällaisten henkilöiden määrä kasvaa kaikkialla Euroopassa kovaa vauhtia. Ja tuen ei pitäisi rajoittua ainoastaan rahoitukseen, vaan mentorointia ja koulutusta pitäisi yhdistää tähän tukeen, koska juuri tätä aloittavat yritykset tarvitsevat. Monet joutuvat lopettamaan toimintansa jo pian toiminnan aloittamisen jälkeen. Tämän ohjelman tulee toimia myös muiden esimerkiksi kansallisten ohjelmien kanssa rinnakkain ja niitä tukien. Lopuksi pitäisi vielä mietinnön muotoiluja hieman <clears throat> tarkentaa ja täsmentää. Muutama täydennysehdotus meillä olisi, koska jotkut muotoilut ovat hieman tulkinnanvaraisia. Erityisesti tarkistuksessa kahdeksan, tässä todetaan henkilöt, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille tai päästä uudelleen työmarkkinoille. Tämä on liian tulkinnanvarainen muotoilu, jota pitäisi täsmentää. Ja sitten toinen muotoilu tarkistuksessa yhdeksän on myös tulkinnanvarainen. Tässä mainitaan henkilöt, jotka ovat sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa. Tämäkin on hieman liian väljä muotoilu ja joitakin tarkempia kriteerejä pitäisi tähän yhdistää. Meillä on vielä pari tarkistusta, tulossa, jotka täsmentävät tekstiä ja tässä toteaisin, että me olemme vakuuttuneita siitä, että tämä ohjelma voi tukea sosiaalista markkinataloutta ja me emme saa samanaikaisesti toteuttaa tätä ohjelmaa, kun samanaikaisesti sosiaaliset turvaverkot murentuvat jäsenmaissa. Jos tämän annetaan tapahtua, niin tämäkään ohjelma ei saavuta tavoitteitaan. Madame Elisabeth Morin, Madame Jakonsari. Arvoisa puheenjohtaja, tämä on hieno idea ja kannatettava idea ja nyt on tärkeää, miten se toteutetaan. Ihan keskeinen EU-ohjelmien kritiikki on ollut se, että että niistä on tehty niin monimutkaisia ja hallinnollisesti vaikeita, että tiedän, että monet yliopistot ja kansalaisjärjestöt ovat jo luopuneet EU-ohjelmista yksinkertaisesti sen takia, että niihin tarvitaan ammatti-ihmisiä äh, hallinnoimaan ja se äh, vaiva ja byrokratia, mikä niiden ympärillä on, jota kansalliset, kansallisvaltiot ovat luoneet, mutta Euroopan unioni myös on edesauttanut. Se on, kokonaisuus on tullut niin monimutkaiseksi, että mieluummin luovutaan niistä, kun edistetään näitä hyviä ajatuksia. Niin, sen takia kysyn, että kun nyt on kysymys kaikkein vaikeimmassa asemassa olevista ihmisistä, työttömistä ja syrjäytymisuhan alaisena olevista, niin onko tätä byrokratiaa, hallintokysymystä vakavasti pohdittu niin, että se tehtäisiin mahdollisimman matala kynnyksiksi tämän Progress- ja Microfinance-ohjelman toteuttaminen. Haluaisin vielä muistuttaa kaikkia täällä kokouksessa olevia, että olemme vasta alkumetreillä – ja jos haluatte siirtyä kuuntelusaliin, Niin siis ne, jotka ovat täällä nyt seisomassa, niin, niin voitte siirtyä, siirtyä kuuntelusaliin. Rova Mora. Kiitos puheenjohtaja. Minun käsittääkseni tämä asia osalta meidän on syytä miettiä, mihin me olemme tässä pyrkimässä, mihin me haluamme päästä. Onko tarkoitus äh, <clears throat> saattaa ihmiset äh, työn piirin vai onko tarkoituksena mahdollisesti pitää ihmiset, ne jotka jo ovat työssä, niin saada heitä pysymään siellä. Tämä on kuitenkin tehokkuuteen liittyvä kysymys myöskin ja haluaisinkin kiinnittää huomioon seuraavaan seikkaan – jos me haluamme kerran tällaisen mikrorahoitusjärjestelmän ja, ja varsin toimivan järjestelmän, jonka puitteissa on mahdollista päästä mukaan työelämään ja jonka puitteissa on niin ikään mahdollista myöskin saada varmistetuksi se, että työssä onnistuminen taataan. Kun puhumme Koulutuksista äh, niin, niin on selvää, että se täytyy nivoa tähän kokonaisuuteen. Ainoastaan sitä kautta pystytään takaamaan se, että tämä toiminta käytännössä myöskin toteutuu. Jos meidän nyt on, on kerran tarkoitus ottaa käyttöön mikrorahoitusta, niin se on äh, tarkoitettu äh, toimimaan myöskin sillä tavoin, että aika mukavasti toimivat koulutusjärjestelmät ovat myöskin mukana tässä yhteisen tavoitteeseen pyrkiessä. Eli toisin sanoen näiden tavoitteiden lisäksi on, on nähtävästi mukana myöskin jonkunlaista tukea muutakin taholta, jonkunnäköistä vapaaehtoistyötäkin, eikä kuin hyvän tekeväisyyttä. Se on tässä hyvänä lisänä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tuen täysin kollega, kollegani Elisabeth Morania. Tämä on todella hyvä ajatus, että saataisiin mikrorahoitusta sellaisten henkilöiden ulottuville, joiden on vaikea saada rahoitusta markkinoilta varsinkin kriisiaikoina. Haluaisin korostaa eh, mikrorahoituksen myöntämisperusteita, että nämä kriteerit pitäisi määritellä jäsenvaltioissa. Ja jos sitten ruvetaan luokittelemaan liian tarkkaan näitä nuoria ja ikääntyneitä ja ties ketä muita eh, saajaryhmiä, niin se menee liian hankalaksi. Pitää olla yleiset luokat. Igen, köszönöm a szót, elnök asszony. Én csak visszautalném, kezdeném azzal, hogy... Kiitos. Täällä on jo useampaan otteeseen toistettu ja todettu se, että Avain kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Haluammeko me nyt siis luoda uusia työpaikkoja vai pitää kiinni olemassa olevista työpaikoista? Minun mielestäni meidän on saatava aikaiseksi talouselämään sellainen tilanne, että se ruokki uusien työpaikkojen syntymistä. Siksi nämä aloitteet ovat todella tervetulleita, mutta mielestäni kohteena olisi hyvä olla nimenomaan mikroyritykset, ei, ei, ei pk-yritykset. Jäsenmaissa on valtava määrä mikroyrityksiä, ja, ja niillä on paljonkin mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, niinpä niitä on myöskin autettava. Nämä <clears throat> uudet toimintamallit pitävät sisällään kuitenkin aika suuria haasteita. Euroopan parlamentissa käytiin hiljattain keskustelua globalisoitumisesta ja, ja rahoitus, globalisaation rahoituksesta, jota ei ole kuitenkaan kaikkia käytetty. On tärkeää käyttää kaikki varat, joita meille on annettu. Muuten me emme missään tapauksessa pysty peräänkuuluttamaan lisää rahoitusta, varsinkin jos budjetti laitetaan seitsemälle vuodelle. Kun ajatellaan seitsemän vuoden budjettia, niin <clears throat> varojen siirtely paikasta toiseen on aika hankala homma. Sinänsä haasteet ovat kunnianhimoisia, mutta meidän on kuitenkin tarkistettava ja varmistettava se, että meillä on varat ja että ne voidaan kaikki myöskin käyttää niihin tavoitteisiin ja tarkoitusperiin, joihin ne on asetettu. Me ehkä tarvitsisimme uutta lähestymistapaa voimme käydä vielä jatkossakin keskustelua siitä, millä tavoin vuoden 2010 budjetti tullaan käyttämään ja mahdollisesti mikrorahoitukseen saada uusi budjettikohta, mutta en kuitenkaan ole täysin varma, että se käytännössä ainakaan äkkiseltään toteutuu. Hogy minden egyes alkalommal ceterum censeo, amíg nem változik. Niin kuin sanottu, tämänhetkisen vaalikauden aikana nähtävästi kielipolitiikka ei tule mitään uudistuksia ainakaan Merci, monsieur. Slovenian kielen osalta. Herra Sergio Conferati. Grazie. Kiitos. Minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, vaikka ne ehkä näyttävätkin hankalasti toteutettavilta. Mikrorahoitus siinä muodossa, mitä sitä tähän mennessä osattu käyttää, on kohdistettu niiden henkilöiden auttamiseen, joiden on ollut vaikea päästä työmarkkinoiden piirin ja jotka olivat menettämässä työpaikkansa ja, ja ylipäätään äh, <clears throat> itsenäisen harjoittaminen joutuu, joutui vaakalaudalle. Nyt olemme pyrkineet siis äh, löytämään uuden toimintatavan, jonka tarkoituksena on äh, tehdä mikrorahoitusjärjestelystä todellinen talouspoliittinen keino. Se on varsin tärkeä asia, niin kuin monissa tarkistuksissa sanotaankin. Mutta tämä toimintatapa on nyt linkitettävä muihin Euroopan laajuisiin ja kansallisiin toimenpiteisiin. Ajattelen nyt vaikka mitä tahansa tukitoimia tällä alalla. Ja, ja jos haluamme laajentaa kattavuutta, niin esimerkiksi alueelliset ja paikalliset ohjelmat pitäisi jollakin tavalla saada tähän yhdistetyksi. Se edellyttää sitä, että koko <clears throat> tuotantojärjestelmää järjestetään, organisoidaan uudella tavalla. Palveluala esimerkiksi olisi kohdennettava uudella tavoin. Usein tällä alalla toimivat henkilöt siirtävät palkkarahojaan itsenäisen ammattiharjoituksen yhteydessä kaupalliseen toimintaan. Se on helpompi malli kuin se, että lähdetään parantamaan laatua tai sitten lähdetään suorastaan tuotantolinjalle. Ajattelen tässä yksittäisiä jäsenvaltioita, joilla on omia tukitoimenpiteitä ikään kuin takataskussa nimenomaan sillä tavoin, että pyritään parantamaan ja, ja tekemään laadukkaampaa siitä työstä, siitä työstä, mitä jo ollaan tekemässä. Siitä on luonnollisesti myöskin saatava riittävä palkka. Ei voida hyväksyä sitä, että palkka on minkälainen tahansa liian alhainen. Ei, e, sen on oltava ainakin minimi, minimissään hyväksyttävä. Koska jolle me tähän pyri, niin silloin tästä mikrorahoitusjärjestelystä ei tule mitään todellista merkittävää uudistusta. Herra Maan ja Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Minä olen yksi tämän ohjelman kritisoijista. Rahan sirottelu ympäriinsä ei ole ehkä järkevää, kun samanaikaisesti pitää säästää rahaa. No, tällaisten mikroluottojen pitäisi saavuttaa juuri tietyt henkilöt ja, ja nämä ovat henkilöt, jotka usein jäävät kaiken ulkopuolelle. Heille on vaikea ehkä tarjota mitään ja heitä on vaikea saavuttaa ja heille on vaikea tarjota vaihtoehtoja. Ja usein, jos rahaa on, niin ei tiedetä, miten se voitaisiin parhaiten investoida. Meidän täytyy tar- tarkoin varmistua siitä, että kyseessä on tehokas väline, jolla voidaan saavuttaa edunsaajat ja kaikkien määritelmien pitäisi olla, olla selkeitä. On tärkeää, että me saavutamme potentiaalisen asiakaskunnan ja Meillä Saksassahan oli juuri liittopäivävaalit ja nyt voi, voitaisiin pelätä, että rahat kohdistetaan sitten kuitenkin loppujen lopuksi henkilöille, joilla sitä on jo tarpeeksi. On selvää, että eihän tätä rahoitusta ole tarkoitus kohdistaa suurille toimijoille. Se on selvää, totta kai tilannetta pitää seurata ja raportoida. Meidän täytyy saada rahoitusta myös PK-yrityksille, mutta meidän täytyy saada tavoitettua juuri ne henkilöt, jotka tuntevat jäävänsä kaiken ulkopuolelle. Ja meidän tulisi kohdistaa tämä rahoitus juuri kaikkein heikoimmille ja saada heidät tuntemaan, että heillä on todellinen mahdollisuus. Ja täm, tällä tavoin voidaan myös luoda työpaikkoja. Tämä on ehdottoman tärkeää. Ja jos me saavutamme asiakaskunnan tai juuri nämä todelliset, tar- jotka todelliset tarpeen, tarpeen, tarpeenalaiset, niin silloin me voimme parhaiten saavuttaa tavoitteet. Madame Elisabeth Schröter, ja ensuite je ferai quelques observations. Arvoisa Schröter. Ja, vielen dank. Kiitos. Tulin vähän myöhässä, mutta, mutta olen äh, kuitenkin äh, lukenut tämän tähän asti sen Annin. asia, jota ollaan mm, kehitelty pitkään. Minä olen alan asia, asiantuntija siinä mielessä, koska tunnen, tunnen nämä rakennerahastot, aluekehitysrahastot ja tämän mekanismin muutenkin niin, miksi, miksi sitten todellakin otetaan sitä rahaa progressista? Siinähän ei ole mitään logiikkaa, koska, koska progressissa on, on hanke, jossa näitä instrumentteja millään muotoilla ole pyritty painottamaan. Sitä paitsi sitten toiseksi tässä on tämä rinnakkainen Jasmin äh, väline vielä äh, olemassa, johon on sitten myöskin äh, ehdotettu varoja tässä mm, ei ole kovinkaan kaukaa haettu tämä esittelijän ajatus luoda oma linja tälle, tälle projektille, jos sille saadaan tämä budjettikohtakin sitten sinne voi sitten siinä tapauksessa voitaisiin sitä testata sitten näissä jäsenmaissa, jos sellainen oma budjettikohta, oma linja olisi. Se olisi paljon loogisempikin kuin tämän komission progress-vetoinen ehdotus. Tämä, sitä pohjalta olisi helpompi, helpompi työstääkin tätä hanketta. Eli tämä pilottilinja olisi sitten siis sellainen, että sinä voitaisiin sitten testata näitä tätä mikrorahoja. Ja sitten taas toisaalta Jasmin on sitten alokehitysrahaston alainen hanke, joka kulkee siinä rinnan. Näin voidaan tehdä, En on tehty ennen, siitä on hyviä kokemuksia. <clears throat> Tällä tavalla tästä, tässä olisi vähän järkeä, järkeä, koska muutenhan siinä rahaa ei ole järin paljon progress sinällään sinällähän on vielä hyvinkin keskeneräinen vielä, eikä, eikä siinä ole valmi, valmiuksia tämmöisiin hankkeisiin. Sitä paitsi se kohdentaa, kohdentuu sellaisiin ihmisiin, jotka joilla on jo verkostot valmiina, eivätkä, ja tällainen turvaverkko eikä vähän tarvitse mitään tällaisia mikroluottoja, vaan to, niin kuin tämä mikrohanke muuten. Kuten Norva Harkin totesi, että viittasi tähän, että näin voidaan näitä asioita testata ja sit sitä kautta saada sitten myöskin kokemuksia. Ja sitten, jos meillä on voimia instrumentteja, sinä osa sitten ryhmä jäsenmaista väistä, väistämättä ja ajautuu sivuraiteelle komissiohan pyrkii esimerkiksi hakea, lähentymään tällaisia hankalia ryhmiä, kuten vaikka romanit. Miten, niin, miten ne voitaisiin saattaa sitten tämän hankkeen piiriin. Sen vuoksi tässä pitää olla avoin eikä mainita mitään yksittäisiä ryhmiä sitten vaikka tehdään, tehdään välineestä siis avoin, kokeellinen ja sit, siinä on hyvä perusta sille, miksi siihen haluttaisiin oma rahoituskohta. Kiitos. Haluaisin esittää esittelijälle laadukasta <clears throat> työstä kiitokset. Ja yhtä lailla kuin hän, olen myöskin huolestunut eh, siitä, että mikrorahoituksen eh, haasteet eh, ovat todella tärkeä. Eihän ne pitäisi saada myöskin hyvin esiin tuoduksi, että niistä saataisiin ikään kuin lyödyksi rumpua jäsenmaissa. Tällä hetkellä oikeastaan tästä onkin tullut ikään kuin päivän sana, jotta päästäisiin kriisistä ylös eteenpäin. On oltava tarkkana ettei tuo sanaelinä ja, ja intomielisyys sanojen tasolla, tasolla kuitenkaan jää äh, kuolleksi kirjaimeksi. Se on myöskin äh, saatava toimivan käytännössä. Sitten toinen seikka liittyy siihen, että on saatava selkeä käsitys, mistä on kyse. Nimittäin tämä aloite voidaan mahdollisesti äh, sekoittaa johonkin muuhun. Tämän hankkeen taustaohjelma erityislaatuinen. Se ei sinänsä ole löydyttävissä sosiaalisen suojelun piiristä, eikä se ole liioin myöskään PK-yritysten rahoitushankkeen puitteissa oleva hanke. Se on vastaus näiden kahden ulottuvuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Eli toisin sanoen sekä sosiaalinen että taloudellinen puoli ovat tässä mukana. Nyt pyritään löytämään uuden tyyppistä originellia rahoitusta, jota voidaan suoraan käyttää markkinoilla. Ja, ja tarkoitus on löytää uuden tyyppistä rahoitusta ja siksi kiittäisinkin esittelijää siitä tavasta, jolla hän, hän on lähestynyt asiaa, koska se, se on nimenomaan tästä lähtökohdasta liikkeelle lähtevä lähestymistapa. Entä sitten säästörakenteet? Näyttäisi siltä, että tätä asiaa tarkastellaan hieman eri näkövinkkelistä. Meillä on niin sanottu credit unions-tyyppinen kokemus jossa solidarisuutta on, on pyritty levittämään ja, ja siltä pohjalta lähtemään liikkeelle, mutta jos me pyrimme määrittelemään nyt mikrorahoituksen, voimme sisällyttää siihen mikrosäästämisen ja, ja sillä tavoin pystymme ehkä paremmin määrittelemään tämän kokonaisuuden. Sitten vielä kolmas seikka, joka tuli tässä esiin ja itse sitä myöskin tuen Jotta tällainen ohjelma toimisi käytännössä, on äärimmäisen tärkeää saada selkeät ehdot mukaan pääsylle. Ja myöskin tukitoimet ja seuranta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kun ensi vuoden aloitteita käynnistellään, tämä olisi hyvä pitää mielessä – ja siinä vaiheessa, kun asia käydään käsiksi, on hyvä tarkastella asiaa maakohtaisesti ja, ja miettiä sitä, miten kokemuksia voidaan vaihtaa ja, ja miten tilannetta voidaan tar- tarkastella avoimesti ja miten erilaisia aloitteita on siis eri asemassa toteutettu. On aika yllättävää, että osa klassisista perinteisestä rahoitusjärjestelmästä, esimerkiksi pankkien yhteistyö ja niin poispäin, eivät, osa ei ole onnistunut. Jollakin tavoin ne on nähty ikään kuin kilpailevana toimintatapana. Ja, ja tämä onkin asia, jota pitäisi vielä selvittää jatkossa. Eli on mietittävä sitä, miten asia pystytään uudelleen järjestelmään, ettei tällaista kilpailuasetelmaa syntyisi. Ja sitten vielä viimeinen kohta liittyen budjettikohtaan. Tästä jo käytettiin puheenvuoro, kun vuoden 2010 budjettia laadittiin. Herra Ori, esittelijämme, puhui tästä asiasta, otti sen esiin ja me hyväksymme myöskin erillisen kohdan tätä varten – Mielestäni äsken esitetty kritiikki ei, ei ollut hyvin perusteltua. Ei pidä mennä tänne edelle. Ensi viikolla kuitenkin tulemme saamaan tästä vielä lisää tietoa. No esimerkiksi Kreikan kohdalla on jo otettu käyttöön tämän tyyppisiä varoja ja, ja jotkut totesivat, että sehän on mukavaa. Mutta ei tässä nyt ole kysymys mistään mukavuudesta tai, tai jostain miellyttäviä hankkeiden aloitteiden rahoittamisesta, vaan ihan tiukasta budjettiasiasta. No niin, nyt sitten kiitokset vielä kaikille puhujille ja, ja ehdottaisin tässä vaiheessa, että esittelijä lausuisi loppusanat. Thank you very much and first of all, thank you very much for the... Kiitos kovasti ja kiitoksia tästä yleisestä myönteisestä asenteesta, vaikka se nyt ihan särötön ollutkaan, mutta suur, suurin piirtein tuumaista näkökantaa sain kuulla. Sitä voidaan käyttää jatkotyöskentelyssä. Kiitoksia kommenteissa. Se tulee varmastikin parantamaan tekstiä ja sel- selkeyttämään tätä käsitettä entisestään. Oli mielenkiintoista kuulla, että että tässä mm, kenties äh, viriteltäisiin turhia, turhia toiveita ja että hukuttaisiin näihin äh, hakemuksiin. Äh, se, siihen tiedä, miten, miten siihen sitten suhtautua. Meidän pitää kuitenkin kaikkia aspekteja ohjelmassa tässä pyrkiä käsittelemään. Mu- muutama kommentti äskeisiin puheenvuoroihin keskustelu siitä mahdollisista edunsaajista oli kiintoisaa, vaikka he ovat sitten nuoria tai vanhempia. E, voisi olla paras olla luettelematta näitä mahdollisia edunsaajia ollenkaan, vaan muuten sopia muotoilusta niin, että se mahdollistaisi sitten jäsenmaiden oman määrittelyn sitten siinä Äh, loppuratkaisussa. Joissain maissa nuoret, nuoret saattavat, saatat, saattavat olla enemmän avun tarpeessa kuin vanhat, vanhemmat. Toisissa maissa taas sitten vaikka maahanmuuttajat, äh, äh, romaanit tai muut voivat olla sitten enemmän avun tarpeessa. Tällaiset eroavaisuudet on vain, hyvä, on vain hyväksyttävä. Olin hyvin iloinen kuullessani että, että monet teistä ovat ihan samalla linjalla kuin minä, eli että progress ei ole asianomainen budjettikohta tälle asialle näistä monista mainituista syistä johtuen. Äh, jos progressia vajaa, äh, vajaa käyttöiseksi, silloin meidän täytyy sitten huole, huolehtia sitten tietysti painostuksesta niiden suuntaan, jotka ovat vastuussa näiden varojen käytöstä. E, e, se ei nyt ei ole riittävä syy sieltä mitään heruttaa muihin ohjelmiin. Sitten valitettiin, että, että recovery-ohjelman ja, ja globalisaatio-ohjelman verrattuna tässä varat ovat varsin vaatimattomalla tasolla. Jotkut mainitsivat, että todella ne sitten, jotka ovat tämmöisen avun tarpeessa, sitä sitten myöskin saakoot. Ja sitten ihan niin, varsinainen kysymyshän on se sitten, millä tavalla äh, liikepankit saadaan mukaan. Se, siitä riippuu sitten ohjelman menestys ja päin. Jos pankit näkevät, että tämä, tätä kautta he kenties saavat sitten uusia asiakkaita, olen melko lailla varma, että se tulevat sitten kiinnostumaan hankkeesta yhä, yhä enemmän. Siis EU ja sitten toisekseen investointipankki on, on on, ovat nämä pääasialliset rahoituslähteet, mutta kyllä liikepankkien tulee jossain vaiheessa ottaa osaa riskistä kantaakseen, jos äh, katsotaan sitten, miten tämä näistä marginaaleista sitä rahoitusta voitaisiin sitten irrottaa. Se nähdään, nähdään sitten tuonnepana. Lyhyesti vielä, jotkut mainitsivat, että EU-rahastot ovat liian mutkikkaat. Että tämän ohjelman rakenne voisi olla tai siitä, että todellakaan tätä sitten ei ylimutkisteta Eli eh, tässähän on sitten nämä pankit eh, potentiaalisina hyötyjinä tuon, tuonne päivänä. Siis, <clears throat> tai siis nämä, tämä liikemaailma, pankit, jotka tulevat sitten hyötymään eh, tämän näin mikrorahoituksen avulla kohentuneesta tilanteesta. Monet mainitsivat vielä, että meidän pitää harmonisoida EU-toimia e, e ja kansallisia äh, järjestelmiä, mutta äh, äh, tietysti jonkunlaista harmonisointia tarvitaan, menetelmiä, menettelyjä, instrumentteja monenmoisia. Eli <clears throat> pakko tässä lopetella pikkuhiljaa ei, ei tämä mikään ihmelääke nyt todellakaan ole, vain yksi, yksi instrumentti muiden joukossa, joka, joka kenties täyttää jonkun, jonkun pienen katvealueen ja auttaa todella tarpeessa olevia. Ja sitten katsomme, miten se sitten istuu muihin laajakantoisempiin elvytystoimenpiteisiin. Kiitoksia kaikille puheenvuoroista ja kommenteista. Kiitos esittelijälle tältä pohjalta ja tämän näkemysten voidon pohjalta kymmenettä kello 18. Seuraava etappi on siis tarkistusten jättöpäivä 4.11. asia käsitellään seuraavaksi kokouksessa ja 7.11. taas saamme sitten lausunnot muilta valiokunnilta. Nyt meillä on täällä vieraanamme komission jäsen Vladimir Spidla ensimmäinen vierailu tämän vaalikauden aikana. Annan hetkisen kuluttua hänelle, hänelle puheenvuoron. Pyytäisin kaikkia täällä salissa seis, se, seisallan kokosta seuraavia siirtymään, siirtymään kuuntelusaliin, koska täällä on liikaa hälyä. And who are just having personal conversation is just not possible to have this noise in the room while people are... Täällä salissa on liikaa hälyä ja se häiritsee puhuja. Arvon komissaari, kiitos siitä, että saavutte vieraaksemme. Tilanne on varsin kriittinen nyt teidän salkkunne osalta. Työllisyys kysymys ei ole mitenkään vakiintunut vieläkään ja, ja kriisin mukanaan tuovat taloudelliset käänteet ovat vielä puolesta heikentäneet tilannetta lisää. Nyt onkin äärimmäisen kiintoista saada kuulla teiltä, mitä tilanteesta ajattelette. Jonkun verran lainsäädännöllisiä hankkeitakin on edelleen pöydällä. Olemme niitä yhdessä työstäneet jo menneisyydessä. Ja, ja nyt pyrimme niitä yksissä tuumi jatkamaan myöskin tämän vaalikauden aikana. Odottelemme teiltä nyt äh, tärkeitä, arvokkaita kommentteja ja toivomme aika lyhykäistä alustusta, jotta voimme sitten käydä vuoropuhelua jatkossa. Mesdames et messieurs, je suis très heureux Arvoisat naiset ja herrat, olen kovin iloinen voidessani olla täällä tänään. Kiittäisin aluksi Rova Beresiä hänen kutsustaan tulla puhumaan teille. Haluaisin onnitella teitä myös parlamenttivaalien tuloksesta, kun olette nyt kaikki täällä. On selvää, että unionin taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on hyvin paljon muuttunut. Vuonna 2004 unionin bruttokansantuote kasvoi kasvoi hyvin paljon ja vuonna 2009 komission ennusteiden mukaan unionin bruttokansantuote on neljä prosenttia miinuksella. Mitä työttömyyteen tulee, niin työttömyys pahenee tämän vuoden aikana. Ja viime vuonna työttömiä oli seitsemisen miljoonaa, seitsemisen prosenttia ja tämän, viime kesänä se oli noin 7,9 prosenttia ja lähitulevaisuudessa, siis vuoden 2010 loppuun mennessä työttömyys nousee yli 11 prosenttiin. On selvää, että työttömyys on taloudellisen kriisin seuraus. Se on vakava sosiaalinen seuraus, joka äh, sitten kokosi myös OECDn ministerit taannoin yhteen. Minäkin olin siellä mukana. Kriisiin ei ole mitään ihmeratkaisuja eikä talouskriisistä <clears throat> päästä yli ennen kuin työllisyystilanne vakiintuu. On tärkeää, että saadaan luoduksi nettotyöpaikkoja. Hyvät naiset ja herrat, tämänhetkinen talouskriisi on kaikista pahin sitten toisen maailmansodan. Kuten puheenjohtaja Barroso sanoi aloituspuheessaan, kyse ei ole ainoastaan taloudellisesta kriisistä tai rahoituskriisistä, vaan kyse on nimenomaan arvojen kriisistä, meidän perustavanlaatuisten arvojemme kriisistä. Tämä kriisi on siis erittäin dramaattinen, mutta siitä huolimatta se luo todellisia muutoksen mahdollisuuksia kaikilla tasoilla. Ensiksi rahoitusmarkkinoiden hallintaa voidaan muuttaa ja toiseksi tämä kriisi vie meitä lähemmäksi vähähiilistä yhteiskuntaa ja tietoon perustuvaa yhteiskuntaa. Tätä silmällä pitäen on ilmeistä, että työntekijöillä ei välttämättä ole sellaisia taitoja tällä hetkellä hallussaan, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Siksi on tärkeää ennakoida tulevaa ja hallita muutosta. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme aloittaneet useita aloitteita tällä saralla. Näiden aloitteiden merkitys on entisestään korostunut nyt talouskriisin aikana. Mainitsen niistä muutaman esimerkin omaisesti. Olemme vahvistaneet kumppanuussuhteita useiden toimijoiden välillä, pyrimme uudelleen järjestämään markkinoita ja harjoittamaan tällaista uudelleen organisointia yhteiskunnan kaikilla tasoilla. On tärkeää, että tarjoamme myös apua ja tukea irtisanotuille työntekijöille. Sen takia komissio on ehdottanut eurooppalaista globalisaatioon sopeuttamisrahastoa. Tämä ehdotus tarkistettiin vuonna 2007 ja 2009 Tärkeää on, että tällä annettaisiin apua 26 miljoonalle työttömälle työntekijälle. Ja nyt olemme saaneet useita uusia pyyntöjä ja me toimimme hyvin aktiivisesti ja toivon tässä työssämme teidän edustajien tukea. Haluamme vahvistaa eurooppalaisten yritysneuvostojen roolia ja tässä korostaisin komission viime kesäistä ehdotusta, joka voitaisiin hyväksyä nyt hyvinkin nopealla aikataululla, tai voidaan hyväksyä kiitos siitä, että Euroopan parlamentti oli antanut sille vahvan tuen. Aiomme vahvistaa yhteiskunnallista vuoropuhelua, sillä työmarkkinaosapuolet ovat toiminnan eturintamassa, kun sopeuttamistoimia tehdään. Euroopassa pitää saada aikaiseksi sitovia sopimuksia, joilla pyritään ehkäisemään väkivaltaa työssä, stressiä työssä ja muita työelämän negatiivisia piirteitä. Komissio on myös pyrkinyt uudistamaan ja tarkistamaan yhteisön direktiivejä esimerkiksi vanhempainvapaaseen liittyen ja moniin muihin työelämän parannuksiin on kiinnitetty huomiota. Pyrimme myös joustoturvaa kehittämään työmarkkinoilla ja pyrimme entistä paremmin ennakoimaan tulevaisuuden työelämän tarpeita. Tärkeää on, että työntekijöille annetaan mahdollisuudet hankkia uusia pätevyyksiä ja taitoja. Ja tähän liittyen komissio on käynnistänyt aloitteen, jolla pyritään kartoittamaan työelämän tarpeita vuoteen 2020 mennessä ja tällä tavoin pätevöittämään työntekijöitä ja täten luomaan uusia työpaikkoja unionissa. Hyvät naiset ja herrat, jäsenmaat ovat käynnistäneet tai toteuttaneet elvytysohjelmia, jotka jotka ovat hyvin raskaita julkiselle taloudelle. Sosiaalisten suojajärjestelmien olemassaolo on kuitenkin vahvistanut tai parantanut työntekijöiden mahdollisuuksia reagoida kriisiin. Komissio on sitä mieltä, että 28 prosenttia bruttokansantuotteista, jotka on käytetty sosiaalisiin turvaverkostoihin vuonna 2008. Tätä summaa tulee nostaa huomattavasti lähitulevaisuudessa, jotta voidaan vähentää talouskriisin vaikutuksia työntekijöihin. Tämänhetkinen kriisi on hyvin todellinen ja siihen pitää reagoida nopeasti, ottaen huomioon myös ikääntymisen vaikutukset, jotka ovat kohta edessämme. Meillä on nyt kuitenkin mahdollisuuksien ikkuna edessämme. Tulevan kymmenen vuoden aikana täytyy tehdä kauaskantoisia ja perustamanlaatuisia rakenteellisia muutoksia, jotta voimme päästä yli talouskriisistä ja reagoida väestön ikääntymiseen. Vuonna 2010 julkaisemme vihreän kirjan demografisesta muutoksesta ja teemme ehdotuksia julkisen rahoituksen uudelleen suuntaamisesta. Väestörakenteen muuttuminen on myös käynnistänyt useita aloitteita. Komissio on myös jo vuonna 2008 hyväksynyt merkittäviä työelämää uudistavia direktiivejä, esimerkiksi vanhempainvapaisiin liittyvän direktiivin ja yhtäläisen kohtelun direktiivin, joka asettaa yrittäjät ja työntekijät tai samalle viivalle. Ja, ja komissio on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa vanhempainvapaa-asian selvittämiseksi. Tärkeää on, että sosiaalista turvaa vahvistetaan, sosiaalista osallisuutta vahvistetaan ja tässä työssä olemme yhdessä jäsenmaiden kanssa määritelleet yhteiset tavoitteet. Samalla pitäen kiinni julkisen talouden tasapainosta ja Ähm, sukupolvien välisestä tasa-arvosta. Hyvät naiset ja herrat, minun työkaudellani oli tärkeää luoda yhtenäiset työmarkkinat Euroopan unioniin, sisällyttäen siihen myös uudet jäsenvaltiot. Valitettavasti tämä edistyminen on ollut hidasta, työntekijöiden vapaa liikkuvuus ei ole toteutunut täysimääräisesti suunnitellussa aikataulussa, mutta nyt vihdoin kaikilla uusilla jäsenvaltioillakin on mahdollisuus päästä liikkumaan vapaasti 13-15 maan, maan työmarkkinoilla. Nyt kuitenkin myös bulgarialaiset ja romanialaiset ovat saaneet vapaan pääsyn liki kaikille työmarkkinoille. Tämä mielestäni osoittaa, että laajentuminen on ollut menestys. On tärkeää, että jos vaikka luodaan yhtenäiset työmarkkinat, niin se ei tarkoita työmarkkinoita ilman sääntöjä. Tässä olemme hyväksyneet merkittäviä asetuksia, esimerkiksi asetuksen sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnista ja olemme myös yhtenäismarkkinoilla vahvistaneet työntekijöiden suojaa. Tämä on hyvin ristiriitainen aihe, johon Euroopan parlamenttikin on usein ottanut kantaa. Parlamentti on esimerkiksi ottanut aktiivisesti kantaa lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Komissio on puolustanut kantaansa Euroopan parlamentissa ja komissio on luvannut esittää uuden asetusehdotuksen tämän asian ratkaisemiseksi. Me olemme myös kaikin tavoin pyrkineet vahvistamaan työntekijöiden asemaa, vahvistamaan heidän suojaansa, ja neuvosto ja parlamentti ja komissio ovat päässeet yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta, jonka tavoitteena on myös väliaikaisten työntekijöiden tai vuokratyöntekijöiden aseman vahvistaminen – Parlamentti ja neuvosto eivät valitettavasti vielä ole päässeet yhteisymmärrykseen työaikadirektiivistä tosin. Kuten tiedätte, puheenjohtaja Barroso on luvannut esittää uuden työaikadirektiiviehdotuksen ensi vuoden kesään mennessä keskusteltuaan työmarkkinaosapuolten kanssa ja tehtyään perusteellisen vaikutusarvioinnin. Komissio lupaa tehdä tasapainoisen ehdotuksen, joka ei mitenkään murenna työntekijöiden oikeuksia. Hyvät naiset ja herrat, viiden viime vuoden aikana olen hyvin vahvasti sitoutunut eurooppalaisen yhteiskuntamallin puolustamiseen. Joitakin tappioita olemme kokeneet, mutta myös joitakin onnistumisia. Joka tapauksessa me emme voi nyt levätä laakereillamme, vaan meidän täytyy jollakin tapaa saada aikaan kriisistä nousemisen strategia. Ja komissio hyvin määrätietoisesti aikoo johdattaa Euroopan ylös talouskriisistä ja 13.6. se myös hyväksyi aloitteen työllisyyden vahvistamisesta, johon kuuluu kolme prioriteettia. Ensiksi työntekijöiden työpaikkojen säilyttäminen, uusien työpaikkojen luominen, työntekijöiden liikkuvuuden parantaminen, työntekijöiden osaamisen parantaminen ja työmarkkinoille pääsyn helpottaminen. Komissio antaa myös täyden tukensa jäsenvaltioiden toimille ja komissio on ehdottanut, että Euroopan sosiaalirahaston sääntöjä helpotetaan, jotta työmarkkinoita voidaan tukea. Komissio on myös luvannut antaa jäsenvaltioille 5 prosentin lisärahoituksen, mikäli ne käynnistävät tänä tai ensi vuonna työllisyyttä tukevia hankkeita. Valitettavasti tämä ehdotus kaatui useiden jäsenvaltioiden vastustukseen. Komissio on myös hyväksynyt sääntöjä eurooppalaisen globalisaation reagoimisrahaston hyväksymiseen ja Komissio on myös hyväksynyt ehdotuksen, jolla pyritään ottamaan käyttöön uusi mikrorahoitusjärjestely sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi. Olen esittelijä Rova Guntsin kanssa jo keskustellut tästä erinomaisesta mietinnöstä ja toivon, että pääsemme pian kompromissiratkaisuun. Kuten sanoin, hyvät naiset ja herrat, tämänhetkinen talouskriisi antaa meille mahdollisuuden tarkastella kriittisesti yhteiskuntajärjestelmiämme ja meidän tulee laatia pitkän tähtäimen strategiasta selviytymisen suunnitelma, anteeksi, kriisistä selviytymisen strategia ja luoda sellainen yhteiskunta, joka toimii vähähiilisesti ja joka tukee työllisyyttä. Tavoitteemme ovat selvät. 20 prosenttia energiasta tulee tuottaa uusiutuvin energianlähtein vuoteen 2020 mennessä. Uusia työpaikkoja tulisi luoda 400 000 ja bruttokansantuotetta pitäisi pystyä nostamaan 0,24 prosenttia. Me pyrimme Lissabonin strategian eh, puitteissa luomaan uuden työllisyysstrategian ja komissio antaa oman näkemyksensä tästä asiasta ensi vuoden alussa. Minusta on tärkeää, että Lissabonin strategian sosiaalista ulottuvuutta tulee nyt vahvistaa erityisesti ottaen huomioon kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten aseman. Eläkejärjestelmiä ja terveydenhuoltojärjestelmiä tulee myös perusteellisesti uudistaa, ja nämä ovat aivan keskeisiä kysymyksiä myös tulevassa maahanmuuttopolitiikassa. Meidän tulee vahvistaa kasvua ja vahvistaa yhteiskuntiemme vahvuuksia monella eri saralla. Erityisesti pitää vahvistaa yhteisön syrjimisen kieltävää lainsäädäntöä ja vammaisten henkilöiden oikeuksia. Ja kaikin tavoin tällä tavalla eh, vahvistamaan sosiaalista osallisuutta. Hyvät naiset ja herrat, tämänhetkinen talouskriisi on selvästi osoittanut, että eurooppalaisen yhteiskuntamallimme perusta on vankka. Jäsenvaltiot ovat hyvin määrätietoisesti lähteneet etsimään tietä ulos kriisistä ja nyt on tärkeää, että luodaan myös pitkän tähtäimen kriisistä selviytymisen strategia. Komission ja parlamentin yhteisymmärrys on vahva ja yhteistyötä tulee edelleen vahvistaa tulevina kuukausina ja vuosina, jotta voimme raivata tieltämme ne esteet, jotka juuri äsken luettelin. Lopuksi haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä viimeisen viiden vuoden aikana ja toivotan teille onnea ja menestystä tulevalle vaalikaudelle. Kiitos. Euh, Kiitos, arvoisa komissaari. Tämä oli oikein mielenkiintoinen alustus ja täällä on esitetty jo 19 puheenvuoropyyntöä, joten käydäänpä läpi näitä kysymyksiä. Varmasti monet muutkin haluavat nyt esittää kysymyksiä, mutta ja siksi on syytä nyt asettaa säännöt. 17.30 17.15 on äänestys ja si- siihen mennessä pitää olla valmis. Rouva Lin, herra Fan. Sitten ehdotan, että herra komissaari, kuuntelette kolme kysymystä ja sen jälkeen teillä olisi viisi minuuttia aikaa vastauksiin. Rouva Lind ja sitten herra Fan. Thank you very much. And can I, uh, thank you. Kiitoksia eh, kovasti työstä, jota olette tehneet tässä tasa-arvotyön ja syrjimättömyyden saralla. Eh, toivottavasti eh, jatkatte samalla saralla yhtä ansiokkaasti. Mahtaako neuvosto tätä ajaa enempää Steven Hughes ja minä olemme toimineet vielä näiden neula pisto-onnettomuuksien estämiseksi. Se onko, näitä vammoja on miljoona kautta EUn joka, joka vuosi. Tästä, tätä lainsäädäntöä on todellakin pontevasti ajettava. Sitten mainitsitte haasteet, joita vanhemmalla väestöllä on edessään. Onko siinä sillä sektorilla jotakin edistystä luvassa, erityisesti mitä tulee äh, vanhusten hoitoon ja omaishoitoon. Entä, entäpä sitten vanho, vanhusten pitkäistä hoidon äh, käytännössäännöt, kenties jopa ö, äh, ö, yleissopimusta voitaisiin harkita muiden vastaavien tavoin. Herra Favre, esittää Rova Gröning. Escuchando al comisario. Äsken kuunnellessani komissaria, niin tuli sellainen olo, että hän ole kyllä nyt samalta planeetalta kuin me näiden viimeisen viiden vuoden aikana eurooppalainen sosiaalinen malli on jatkuvasti joutunut uhanalaiseksi. Ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuudet ovat vähentyneet ja sosiaalinen vuoropuhelu, siitä on tullut suorastaan farsi monissa maissa. Lissabonin strategia on ylilyönti, jota ei kukaan mitenkään kunnioita. Ja sitten vielä työaikadirektiivi ja palveludirektiivi. Eli minä henkilökohtaisesti en ole tyytyväinen komission työhön jos ajattelee asiaa sosiaaliselta taholta, enkä niin ikään ole tyytyväinen edes komissaari omankaan työhön. No niin, en halua nyt haskata aikaa, enkä viedä muilta aikaa niin kysymykseen. Nyt ollaan valmistelemassa Korea ja Euroopan unionin välistä kauppasopimusta. Ammattijärjestöt protestoivat, koska Koreassa ei, Koreassa ei ammatti AY-oikeuksia <clears throat> hyväksytä eikä noudateta eikä mitään kansainvälisen työjärjestön sopimuksia niin ikä olla siellä allekirjoitettu. Mitä mieltä tästä olette? Merci, Madame Grün. Rova Grün lähti pois paikalta, joten herra Thomas Mann on sitten seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Komi komissaari, viittasitte tähän äh, joustoturvaan äh, ja sen toteutumiseen. Ja siitä esimerkki, että äh, <clears throat> viittasitte tähän korkeampiin pätevyysvaatimuksiin. Miten te siihen semmoisena te päätät? Että sen, et, et, et, tietysti pitää sitten tietysti lisätä tällainen huomio siitä, että vain siinä tapauksessa on rahaa, vaiko miten te ajattelette tämän? tätä pätevyyttä ajaa. Minun vaalipiirissäni on tällainen kiista, e, ja se on nyt sitten täällä Euroopan komission tasolla, mutta sitä, asiaan on kiintynyt pelkästään kilpailuosasto. Ja kysymys pelkästään Hessenistä, siis, ja Opelin kohtaloista siellä, vaan kysymys on myöskin sitten äh, vaikka tehtaan auttamista Alankomaissa tai muualla. Äh, se on äh, nimenomaan tämä kiistanalainen. Tietysti totta kai kannatan ajatusta työpaikkojen luomisesta, mutta onko se sitten kaikki tämä työ yhteen sopiva eurooppalaisten standardien normien mukaista, vai pitäisikö tässä nyt sitten kääntyä kilpailukollegojen puoleen? Osaatteko? Ja on näihin kolmeen kysymykseen. Pokud jde o eh, nediskriminaatio... Niin. Tämä syrjimättömyyden, syrjimättömyysdirektiivi, niin sehän on sellainen asia, jossa komissio ponnistelee kovasti ja Ruotsi on ollut myös hyvin aktiivinen neuvostossa tämän asian eteenpäin viemisessä ja uskon, että edistystä on odotettavissa. En kuitenkaan usko, että edistystä tapahtuu kovinkaan nopeasti, mutta sitä on kuitenkin odotettavissa. Mitä tulee sitten muihin tavoitteisiin, me olemme saavuttaneet yhteisymmärryksen työmarkkinaosapuolten kanssa – ja me saamme myös aikaiseksi direktiivin, mitä tulee työpaikka suojeluun. Ja sitten mitä tulee terveydenhoitojärjestelmien laatuun, niin haluaisin tässä todeta sen verran, että väestön ikääntyminen on erittäin merkittävä tekijä, kun ajatellaan terveydenhoitojärjestelmien kehittymistä Jotkut järjestelmät ovat jo ottaneet tämän huomioon, mutta toisissa terveydenhoitojärjestelmissä on vielä vakavia puutteita, kun ajatellaan väestön ikääntymistä. Monissa maissa ei ole laadittu pitkän tähtäimen strategioita. Ja olemme käynnistäneet laajapohjaisen keskustelun aiheesta ja mielestäni terveydenhoitojärjestelmien kehittäminen on perusteellista keskustelua vaativa aihe, joka vaatii myös paljon ponnisteluja eri jäsenmaissa. Tämä keskustelu on hyvin hankala ja monimutkainen, mutta se varmasti edistyy. Sitten kysymykset Richard Falbergiltä. Hän, hän on minun kollegani jossain määrin, koska hän oli myös Tsekin tasavallassa senaattori. Tunnemme siis hyvin ja pitkältä ajalta jo. Ja minun täytyy sanoa, että se mitä alustuksessani sanoin on ihan totta. Kyllä <clears throat> nämä asiat ovat tapahtuneet, ei niitä voi kieltää. On totta, että yritysneuvosto – toiminta on ollut jäissä viimeiset kahdeksan vuotta suurin piirtein. Ja me olemme kuitenkin nyt pystyneet parantamaan yritysneuvostotoiminnan laatua. Ja tämä on ollut ilmeistä esimerkiksi Opelin tapauksessa. Jos meillä on jonkinlainen pitkän tähtäimen visio yritysneuvostotoiminnan kehittämisestä, niin uskon, että voidaan uusia ratkaisuja löytää. Mutta se, mitä sanoin, oli aivan totta. Ja jos sanotaan, että Lissabonin strategia on ollut epäonnistunut, niin anteeksi vaan, tämä on kyllä aikamoinen äh, aikamoisen räväkkä mielipide, koska kyllähän Lissabonin strategia, vaikka se ei kaikkia sille asetettuja tavoitteita olekaan saavuttanut, niin kyllä merkittävää edistystä on saavutettu erityisesti sosiaalisella alalla. Ja muistuttaisin vielä, että olemme etenemässä kohti muitakin tavoitteita ja niiden saavuttamista. On selvää, että Lissabonin strategialla on omat heikkoutensa, emmekä voi jatkaa valitulla uralla. Meidän tulee muuttaa suuntaa muuttuvien olosuhteiden mukaisesti. ja on hyvin tärkeää reagoida muuttuviin olosuhteisiin. Ja sitten täällä esitettiin myös aika henkilökohtainen kysymys, mikä on minun käsitykseni Etelä-Korean kanssa solmittavasta kauppasopimuksesta. No, minä olen sitä mieltä, että vapaakauppa-alueen luominen on järkevä ajatus. Lähtökohtaisesti minä kannatan vapaakauppasopimuksia, mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa olen lähettänyt kirjeen, jossa totean, että meidän tulee hyvin tarkkaan varmistaa, voidaanko tällä nimenomaisella hetkellä edetä näin suurin harppauksin kuin on suunniteltu. Ja tässä viitteitä kirjeeni sisällöstä siis. No mitä tulee Opelin tapaukseen, niin jos ajatellaan asiaa yksinkertaisesti, niin on olemassa komission kollegiaalisesti tekemät päätökset ja sitten myös työnjaosta on sovittu. Jos ajatellaan Opelin uudelleenjärjestelyä ja sen vaikutuksia sisämarkkinoihin, niin tämä kysymys pitäisi osoittaa kollegalleni Neeli Kroosille. Sosiaaliset kysymykset voidaan osoittaa kyllä minulle, mukaan lukien ne kysymykset, onko tässä nyt noudatettu kaikkia työntekijöiden tiedottamiseen liittyviä ohjeita ja sen sellaista. Ja minä voin todeta, että ainakin tähän mennessä kaikki ne direktiivit, jotka liittyvät työntekijöiden kuulemiseen ja heille tiedottamiseen, niin näitä, näitä on kyllä täysimääräisesti noudatettu. Opelin eurooppalainen yritysneuvosto on ollut hyvin aktiivinen tässä asiassa ja valvoo kyllä direktiivien noudattamista. Uudelleen järjestelyt tuen antamiseen ja jos siihen käytetään eurooppalaisia rahastoja, niin totta kai rahoituksen myöntämisessä täytyy noudattaa kaikkia niihin liittyviä sääntöjä ja täytyy varmistua siitä, että mitään salaisia suunnitelmia ja sopimuksia ei ole olemassa näiden neuvottelujen aikana. Olemme tapauksen käsittelyssä ottaneet huomioon kaikki tiedossa olevat tosiseikat ja noudattaneet tarkoin kaikkia eurooppalaisia sääntöjä, joten minun näkemykseni on kyllä se, että kyllä komissio noudattaa kaikkia sille asetettuja sääntöjä. Kiitos rouva Ströter. Seuraava puhuja, kaksi minuuttia. Kiitos. Komissaari toivoi, toivon, että, että voisitte paljastaa salaisuuden – Eli, eli tai vähän sitä hämäryyden verhoa sen edessä, mitä komissaari, mitä komission puheenjohtaja Barroso meille täysistunnossa sanoi, että hän ei aio muuttaa komennusmedirektiiviä. direktiiviä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. <clears throat> Mutta eh, mitä sitten tapa, eh, haluaisin, eh, hän haluaa asetuksen sama, palkaisuudesta samoista olosuhteista samoissa töissä. Ja sitten ei, mutta kuitenkin äh, muuta reittiä kuin mitä äh, äh, parlamentti halusi. Mm, on miten sellainen asetus, joka ei voi varmistaa sitten sitä että Euroopan unionin erilaiset sosiaalimallit ja yhteiskuntamallit sitten voisivat soveltaa tätä direktiiviä oikealla tavalla. Minusta tuntuu, että ei Varosa halua tehdä yhtään mitään oikeasta. Voit, kenties voitte vakuuttaa minut päinvastaisesta to, toiseen, toinen liittyy teihin. Miten, miten sitten aikooko komissio sitten tämän ratkaisun suhteen toimia, ajatteko sen pitää siellä vai vetää sen kokonaan pois sitten olkeutusrahastossa? Onko teille uutta ehdotusta siitä tulossa vai eikö ole tulossa? Kiitos Rova Zimmer ja sitten Rova Klinkevitsubi. Madame Zimmer. Rova Zimmer nyt. Herr Spiedler, Sie sind sicher heute nicht... Kyllä, että te, te, te, te olla varmaan kuvitellutkaan tänne, tänne tulessaan, että, että että komission saavutukset ansaitsevat mitään hurrahuutoja viimeksi viime vuoden ajalta ajatella, Että esimerkiksi äh, työllisyyssaavutukset äh, eivät ole järinkummoiset ja äh, nyt ovat nimenomaan kohdentaa, koskettaa yhä useampia ihmisiä tämä työttömyys ja se varmaankaan myöskään Euroopan unionin suosio heidän keskuudessaan ole kasvanut. Entäpä sitten nämä, mitä tulee näihin direktiiveihin, Lissabonin strategian jälkeen avataan sitten uusia, tehdä uusia avauksia. Mitä sitten seuraajalle suosittelisitte, millä tavalla sitten työvoimapoliittisia direktiivejä tulisi työstää, millä tavalla sitten tulisi sitten todella äh, kytkeä äh, työpaikkojen äh, määrä ja laatu yhteen, niin että ihmiset sitten paitsi saavat työtä, mutta myöskin työtä hyvissä, hyvissä olosuhteissa. Haluaisin tietää millä, lisäksi vielä, millä tavalla miten ajatellen köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan käytävää taistelua, miten, miten se sitten etenee jatkossa myöskin konkreettisemmalla tasolla niin, että jäsenmaat voisivat olla hyvin paljon aktiivisemmin kuin nykyään käydä taisteluun köyhyyttä vastaan. Tehän tiedätte parlamentin vaatimuksen, että että, että köyhyyttä pitäisi vuoteen 2012 mennessä vähentää puoleen. Tiedätte myöskin tämä vaatimuksemme koskien asuntomuutta ja katulasten kohtaloa, jota myöskin perään kuultamme. Ja tähän kaivataan sitten konkreettisia poliittisia ja käytännön toimenpiteitä. Ja näin ei voida jatkaa sillä, sitä, sillä niillä, mitä, mitä niitä äh, Barroso ajaa, että kaikki jäsenmaiden kontolle komissiota mitään vastuuta. Kiitos. Ja seuraavaksi Rova Blinkevitsute ja herra Elner. Thank you, Madam Chair. Äh, Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari. Taloudellinen taantuma on iskenyt eri Euroopan maihin hyvin eri tavalla. Liettua kuten jotkut muutkin EU-maat, olivat niiden joukossa, joiden bruttokansantuote romahti eniten. Työllisyys on romahtanut myös, työttömien määrä on lisääntynyt ja samanaikaisesti sosiaalisia turvaverkkoja höllennettiin. Euroopan sosiaalirahasto on yksi keino kriisistä selviytymiseksi. Onko Euroopan komissiolla aikomuksia muuttaa ESF-asetusta, erityisesti mitä tulee kansallisen osarahoituksen määrään, ja muuttaa ehkä tätä N plus 3 sääntöä ja ehkä yksinkertaistaa Euroopan sosiaalirahaston sääntöjä? Herra Helmer, ja sitten saamme vastaukset. Uh, well, Commissioner, thank you very much. Ne niin, Komissaari, kiitoksia kovasti siitä, että piipahditte kylään ja olen ilahtunut siitä, että, että globaalista rahasto on jo kyennyt auttamaan 26 000 ihmistä, eli 0,005 prosenttia Euroopan yhteisön väestöstä. Hyvin toimittu. On siitä. Olen myöskin ilahtunut siitä, että kymmenessä vuodessa kuvittelette tekevän ne rakenteellisia muutoksia, jotka, lauka, jotka estävät demografisen väestöpoliittisen aikapommin laukeamisen Muistaakseni kymmenkunta vuotta sitten Lissabonissa sovittiin, että Euroopasta tulee kymmenen vuoden kuluessa kilpailukykyisin tieto, tietoon perustuva yhteiskunta maailmassa tai kauppa-alue maailmassa. Nyt se on käynyt pikemminkin päinvastoin, mutta oikeasti haluaisin kysyä siitä seuraavasta asiasta. Eli koskien, siitä mistä puheenjohtaja on kilotanut, globalisaatiorahaston rooli Dell-yhtiön työntekijöihin käyttä, suhteuttaminen tai hyödyntäminen Dellin työntekijöihin Iranissa. Miten te kehtaatte ottaa viedä veronmaksajien rahoja ja käyttää sitä sitten suorasukaisesti kansanäänestyksen tulokseen vaikuttamiseen itsenäisessä jäsenmaassa. Jos, jos haluatte mobilisoida globalisaatiorahastoon, tulkaa sinne tänne parlamenttiin ja, ja, ja hakekaa meidän siunauksemme puheenjohtaja näkyy tehneen ihan toisin. Mehän puhutaan tästä arvojen Euroopasta, mutta nyt näyttää käyvän selvästi yhä selvemmäksi, että kun te ummistatte silmänne lailta ja te toimitte miten haluatte. Kiitoksia jo etukäteen selityksestä. Pokud jde o e, směrnici o vysílání, niin skutečně mimořádně komplikovaná. Äsken mainittu direktiivi on äärimmäisen monimutkainen, niin kuin tiedätte. Ja puheenjohtajan e, esittelemä ajatus ensimmäisessä keskustelussa – ennen hänen valitsemistaan, joka siis saatiin muuten läpiviedyksi aika suurella enemmistöllä, niin, niin tuossa yhteydessä esiin tuotu ajatus sinänsä on hyvä. Tuon direktiivin yksityiskohtainen avaaminen olisi toimi, eh, jonka puitteissa direktiiviä ei enää pystyttäisiin valvomaan. Tämä on varsin selkeä ajatus ja myöskin sisältö on hyvinkin ilmeinen. Mutta kuitenkaan jäsenmaiden välillä ei ole mitään kilpailuasetelmaa eikä minkälaista äh, halua pyrkiä vaikeuttamaan työntekijöiden tilannetta – me huomasimme pikemminkin, että heikko linkki löytyy nimenomaan eh, to- toimeenpanosta siltä saralta. Ajatus sinänsä on varsin looginen ja, ja sen puitteissa on löydettävissä ratkaisu. Mutta niin kuin ilmeistä on, jota on eh, käytävä vielä laajaa poliittista keskustelua, jotta tämä asia saataisiin lopullisesti toimimaan en tiedä, minkälaisia hienosäätöjä ja, ja, ja erilaisia kommentteja keskustelun puitteissa on esitetty. Esimerkiksi Euroopan laajuisesti työmarkkinaosapuolet ovat olleet tässä keskustelussa mukana ja, ja muut tahot. Tällä hetkellä olemme odottamassa vastauksia tässä dynaamisessa prosessissa – mutta niin kuin sanottu, puheenjohtajan ilmoitus oli äärimmäisen tärkeä ja, ja, ja sellaisena vartiotettava. Nyt sitten kompensaatiorahastosta. Euroopan komissio on tehnyt 100 prosentin rahoitusehdotuksen ja, ja miksi näin? Siihen päädyttiin, koska osa jäsenmaista tarvitsevat poikkeuksellisen suurta rahoitustukea. Ja sitä paitsi nyt kun talvi on lähestymässä, joissakin jäsenmaissa on ongelmia tämän mukana tuoma ongelman ratkaisemisissa. Jotkut puhuvat siitä, että rahastojärjestelmän pitäisi yksinkertaistaa. Kuitenkaan riittävää tukea ei ole löytynyt jäsenmailta. Neuvoston <clears throat> puitteissa on jatkuvasti vieläkin jumittamista. Euroopan komissio uudi, uusi muodollinen ehdotus on kuitenkin mahdoton ajatus. Niinpä komissio pyrkii yhteistyössä puheenjohtajamaan kanssa löytämään jonkunlaisen ratkaisun, että voisimme edetä haluaisimme siis löytää ratkaisun, jonka puitteissa olisi mahdollista tarjota apua niille, jotka sitä kiireellisemmin tarvitsevat. Se, mitä se käytännössä tarkoittaa, tarkoittaa kolmea vaihtoehtoa. Ehtoa. Ensinnäkin yhteistyö puheenjohtajamaan kanssa. Me pyrimme pääsemään ennen talvea jonkun tyyppisen ratkaisun ja sopuun. Haluaisin tässä yhteydessä myös todeta sen, että jos edetään nopeasti, saada enemmän aikaiseksi. Nyt kun sosiaalinen kriisi on täyttä totta, on myöskin välttämätöntä löytää mitä pikimmin ratkaisu, siis ei enää sanahelinää, vaan käytännön ratkaisu. Tiedän, että Euroopan komission ehdotus on hyvä, mutta ole sitä tueta, niin silloin tarvitaan kompromissi. Mitä tulee ylipäätään sosiaalipolitiikkaan ja sen arviointiin, niin ilmeistä on, että teemme aina seurantaa ja arviointia jälkikäteen, joskin Tämän on tapahtunut aika laajoissa viitekehyksissä eri jäsenmaissa niin ikään. Tässä laajentuneessa Euroopan unionissa asia ei enää olekaan mikään yksinkertainen luonteeltaan, mutta me kuitenkaan saa hyväksyä sitä, että jumiudumme paikoillemme tällä saralla. Seuraavana asiana köyhyyden vastainen kamppailu. Tiedätte, miten paljon olemme julkaisseet esimerkiksi sosiaalisen inklusiivisuuden inkluusioon liittyviä asiakirjoja, lastensuojelua köyhyydeltä. Euroopan komissio on näitä asioita käsitellyt. Tämä aihe on tälläkin hetkellä syvällisessä tarkastelussa Euroopan komissiossa. Kaiken kaikkiaan köyhyyden vastainen kamppailu on tuotu esiin, jotta voisimme vahvistaa tämänhetkistä toimintaamme. Sitten vielä Euroopan laajuinen taso ja, ja tasapainoisen tilanteen aikaansaaminen eri jäsenmaissa. Meillä on olemassa sopimukset, joiden puitteissa sosiaalipoliittisella saralla on aika paljon itsemääräämisoikeutta jäsenmaissa. Sosiaalipuoli on paljolti jäsenmaiden omaan päätösvallan asia. Tämä on poliittisesti tärkeä asia. Ja, ja jotkut puhuvat siitä, että sosiaalikysymyksiä pitäisi enemmän täällä käsitellä, mutta tällä hetkellä kuitenkin sääntöjen nojalla se on jäsenmaita enemmänkin liikuttava kysymys. Sitten äh, liettualaisen kollega esittävä kysymys. Vastasin siihen jo Rova Söterille vastatessani. Ja kun puhuin sääntöjen muuttamisesta Euroopan sosiaalirahaston liittyen, niin totesin, että olemme tällä hetkellä löytä, etsimässä mahdollisimman pikaista kompromissiratkaisua tähän asiaan. Sitten Dell-yrityksen toimintaan liittyen voisin todeta sen, että sopeuttamisrahaston tarkoituksena on tukea kaikkia niitä, jotka ovat vaikeuksissa. Irlannin hallitus on pyytänyt apua. Me olemme käyneet tästä keskustelua ihan saman tyylin kuin muissakin yhteyksissä. Ja itse kävin paikan päällä, kävin keskustelua työntekijöiden kanssa ja kävi ilmi, että kyseisen yrityksen työntekijät olivat saaneet tukea Euroopan äh, sopeuttamisrahastolta, eikä missään vähäpätöisessä määrin edessä. Joten yleisesti ottaen voidaan toimia, äh, todeta, että tämä hanke äh, toimii mukavasti ja, ja se saa yhä suuremmat ulottuvuudet Vuonna 2009 sääntöjä muutettiin. Euroopan parlamentin kanssa yhdessä tehtiin päätös sääntöjen muuttamisesta ja se oli käännekohta. 26 000 työntekijää uutta työpaikkaa. Totta on, että se ei ole kovinkaan suuri luku, mutta joka tapauksessa aina kun ruohonjuuritasolla puhun henkilöiden kanssa, jotka ovat saaneet täältä apua, niin, niin sillä on merkitystä. Ja tulevaisuudessa varmastikin ne luvut nousevat. Euh, Täytyy pysyä puheajoissa. Herra Karik, rouva Karimadeli. Euh, monsieur le commissaire, euh, Arvoisa komissaari, minulla olisi teille kolme kysymystä. Ensiksi, oletteko valmiita antamaan eurooppalaisille yritysneuvostoille mahdollisuuden – estää irtisanomissuunnitelmat, jos kyse on vain yrityksen voittojen kasvattamisesta tai omistajien voittojen kasvattamisesta. Minä en muuten ole yhtään huomannut, että Dell olisi ollut mitenkään erityisissä vaikeuksissa. Kyse oli pikemminkin tuotannon siirrosta. Toinen kysymykseni. Sanoitte olevanne iloinen onnistuneesta laajentumisesta ja vapaan liikkuvuuden leviämisestä, mutta tiedättehän, että tämä on johtanut työntekijöiden väliseen kovaan kilpailuun. Oletteko valmiita tarkastelemaan mahdollisuuksia nostamaan palkkatasoa ja sosiaalisen suojan tasoa kaikkialla unionissa? Voitteko myös täsmentää hieman paremmin, mitä tarkoitatte yleisillä palveluilla? Tämä oli kolmas kysymykseni. Kiitos sitten Rova Karimadeli ja Pascal Kadeli. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Herra puhe, komissaari, en ole ollenkaan tyytyväinen siihen, että sanoitte, että olette tehokkaasti taistellut köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Tässä on minulla tutkimus edessäni, joka osoittaa aivan selvästi, että 65 miljoonaa köyhää on Euroopassa. Köyhien määrä on todella kasvussa ja se koskettaa erityisesti nuoria ja naisia. Heillä on vaikeuksia löytää asuntoa, he eivät pääse koulutukseen, he eivät saa riittävää terveydenhoitoa ja niin edelleen. Konkreettinen kysymykseni kuuluu, mitä toimia aiotte toteuttaa tänä vuonna köyhyyden kitkemiseksi ja miten te torjutte erityisesti lapsien, lasten köyhyyttä ja miten aiotte varmistua tasa-arvosta tulevien viiden vuoden aikana? Ja toinen kysymykseni liittyy myös tähän epätasa-arvoon. Tuloerot kasvavat räjähdysmäisesti Euroopassa. Miten voitte hyväksyä sen, että samanaikaisesti johtajat käärivät miljoona voitot ja irtisanovat tuhansia työntekijöitä? Ei tämä voi olla mahdollista. Ettekö voi ottaa käyttöön Euroopan tasolla sitovia sääntöjä, jotka johtaisivat siihen, että johdon palkkoja leikattaisiin tai niille asetettaisiin katto ja mm, tulot jakautuisivat tasaisemmin. Kiitos ja seuraavat puhujat. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Pari kysymystä vain, jotka liittyvät työaikadirektiiviin. Aikooko komissio esittää uusia aloitteita tämän tiimoilta, ottaen huomioon, että neuvosto ja parlamentti ovat tässä yhteisymmärryksessä ja mitkä ovat elementit uudessa ehdotuksessa? Ja miten aiotte vahvistaa sosiaalista suojelua, joka on tällä hetkellä kovin eritasoinen eri jäsenmaissa? Se on johtanut kovaan kilpailuun jäsenmaiden ja yksittäisten kansalaisten välillä. Miten aiotte vahvistaa myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa? Ja kuinka aiotte vahvistaa eurooppalaista työ- ja työturvallisuus- ja työterveysstrategiaa? Gracias, señor comisario un pequeño comentario y tres preguntas. El comentario es que usted ha empezado hablando de... Minu, kiitoksia. Minulla olisi kolme eh, kysymystä. <clears throat> Te eh, puhuitte Georg-kriisistä ja arvokriisistä. <clears throat> Mutta, eh, mutta tässä ollaan aika, aika lailla Orpo-lapsen asemassa. Te puhuitte talouskriisistä, rahoituskriisistä. Mistä arvoista te, kysytte, arvoista te puhutte mm, oikein sitten, mitkä olisivat kriisissä? näyttäisi kuitenkin olevan melkoinen kuilu äh, näiden äh, hankkeiden ja kansan välillä sen paremmin te kuin äh, Barossokaan te ole sitten pyrkineet oikein täsmentämään näitä eurooppalaisia arvoja ainakaan elämään niiden mukaan. Puhuitte työaikadirektiivistä tai lähetettyjen työntekijän direktiivistä ja totesitte, että siinä olisi jotakin uudistamista, uudistusta odotettavissa. Kyllä tässä on mm, kysymys äh, niistä suhteista, millä tavalla, äh, miten direktiivi on sovellettu, eikä niinkään sen, sen sisällöstä. Taidatte olla vähän vieraantuneet todellisuudesta, että varmaankaan tiedä, mitä parlamentaarikot täällä tästä direktiivistä ajat, äh, ajattelemme. Ja teillä on jonkunnäköinen tiedon katkos myöskin oman puheenjohtajan ja teidän välillä. Mistä, olette aika etääntynyt sekä Barrososta että parlamentista. Parlamenttihan on selkeästi hahmo, viitoittanut kaikki ne elementit, miksi, mitä kautta työntekijöiden asema on heikentynyt. Ja, ja puheenjohtaja lupasi tämmöisen yhteiskunnallisen vaikutusanalyysinkin tästä te ette ollenkaan viittaa tähän yhteiskunnalliseen vaikutukseen, jota, jolla, jota sillä myöskin on. Samoin Baroso lupasi yleisöydellisten palvelujen direktiiviä täsmentää, mihin se unohtui listaltanne. Tak. První, první byla harmonizace směrem vzhůru. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että sosiaalisen suojelun tasoa ja palkkatasoa pitäisi hivuttaa ylöspäin Euroopassa. Täytyy kuitenkin muistaa, että meidän komissiossa täytyy noudattaa olemassa olevia sääntöjä. Eurooppahan perustuu juuri edistyksen ajatukseen – ja komissio totta kai seuraa hyvin tarkkaan sosiaalista edistystä eri jäsenvaltioissa. Mutta ei meillä välttämättä ole tähän juuri sananvaltaa. Kaikissa päätöksissämme otamme huomioon sen, että pyrimme tasapainottamaan eri työmarkkinoita ja eri yhteiskuntajärjestelmiä, ettei työmarkkinoiden välille ja työntekijöiden välille synny epätervettä kilpailua. Tämähän on eurooppalaisen ajattelun peruskivi ja tämä on tärkeää myös komissiolle ja komissio pyrkii kaikin tavoin takaamaan tasa-arvon ja yhtäläisyyden. No sitten täällä mainittiin näitä köyhyyslukuja. Köyhyyden määrä on lisääntynyt hurjasti. Nämä ovat täysin oikeita lukuja, hyvin huolestuttavia. Kyllä, me tiedämme, että pätkätyöt ovat yleistyneet, köyhyys on yleistynyt kaikkialla Euroopassa, eikä ainakaan ole vähenemään päin. Ja kysymys kuuluukin, miten tällaisessa perustavanlaatuisessa kriisissä voidaan ehkäistä köyhyyden kasvua. Täytyy totta kai ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, ettei köyhien määrä enää lisäänny. Komissio on tehnyt aiheen tiimoilta ehdotuksia. Olemme käynnistämässä köyhyyden vastaisen taistelun teemavuotta. Pyrimme kaikin tavoin ohjaamaan eurooppalaista politiikkaa siihen suuntaan. Ja komission tarkoituksena on ähm, julkaista asiakirja, jonka nimi on Aktiivinen osallisuus. Ja ennen kaikkea pyrimme tällä takaamaan köyhyyden lisääntymisen minimoinnin ja tehokkaiden sosiaalisten palvelujen olemassaolon, jotta tätä voidaan siis ehkäistä. Mitä tulee työaikadirektiivin etenemiseen? Edustaja Serkashan tämän otti esille. Tähän liittyen minun täytyy sanoa, että meidän tavoitteenamme on edistää työaikadirektiivin eteenpäinmenoa ja kuten minä jo sanoin, kyse on hyvin monimutkaisesta asiasta eikä se etene yhdessä yössä. Meidän täytyy löytää kaikkia osapuolia tyydyttävä kompromissi ja saada aikaan sellainen ratkaisu, joka vahvistaa työntekijöiden suojaa. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, sen voin vannoa, kuten olemme viimeisen viiden vuoden aikana huomanneet. Mut minulle esitetyt kysymykset olivat myös oikein hyviä ja nämä ovat hyvin tyypillisiä kysymyksiä, joita näinä huonoina aikoina olen saanut, kun, kyse, tai kun pöydällä on paljon kiistanalaisia kysymyksiä. Mitä tulee soveltamiseen ja tulkintaan? Totta kai tulkintaongelmat liittyvät myös soveltamiseen, joten tämä on hyvin hankala muna- ja kana-ongelma. Ja kuten alustuksessani sanoin, niin tulkintaongelmista johtuvaa keskustelua ei voida välttää. Esimerkiksi vaikutusarviointi. Tällä alueella keskittyy nimenomaan sosiaalisiin vaikutuksiin. Sehän on itsestään selvää. vaikka olisin alustuksessani maininnut joitakin muita elementtejä, ei tämä tarkoita sitä, että sosiaalisia vaikutuksia ei jätettäisi huomiotta. En minä puhunut mistään ympäristövaikutusten arvioinnista, vaan ylipäätään vaikutusten arvioinnista, kun työaikadirektiivistä on kyse. Ja on selvää, että tämän tyyppisen direktiivin vaikutusarvioinnissa tulee keskittyä nimenomaan sen sosiaalisiin vaikutuksiin. Mitä tulee yleisten tai yleishyödyllisten palvelujen määrittelyyn, niin tämä on minun mielestäni sellainen kysymys, jota lainsäädännöllä voitaisiin parantaa. Tämä on kuitenkin minun henkilökohtainen mielipiteeni, eikä tämä ole ollut voimakkaasti esillä eurooppalaisessa keskustelussa. Yleishyödylliset palvelut ja niiden käsittely komissiossa katsotaan sellaisiksi erittäin tärkeiksi palveluiksi, joita kaikki tarvitsevat. Pyrimme löytämään jonkinlaisen yleisesti hyväksytyn eurooppalaisen määritelmän ja laatimaan jonkinlaisen lainsäädäntöpuitteiston, joka pätisi kaikkialla Euroopassa. Aivan lopuksi toteaisin vielä, rouva puheenjohtaja, niin, tässä puheenjohtaja toteaa, että eh, minulla, minulla käy aika vähin. Otetaan vielä muutama kysymys. No niin, pyrin nyt siihen, että sovellettuja sääntöjä noudatetaan. Eli seuraava puheenjohtaja. Thank you, Madam Chairman. Commissioner Kiitoksia aluksi aloititte komissaari puhumassa, puhumalla työn, työttömien auttamista. Sitten puhutte asetuksista, direktiiveistä, direktiiveistä rakenneuudistuksista ja niin poispäin muuta tällaista ammattislangia. Minä olen Keski-Midlannista ja siellä äänestäjät ovat näissä omissa tiedotusvälineissä äh, kommentoimaan EU-sääntöjen äh, vaikutuksesta. Heiltä on pyydetty siis tällaista. Äh, kuulemma ovat ajan haaskausta tällainen painolasti vain, ja että päinvastoin niillä on käänteisiä vaikutuksia, jotka ovat johtaneet sitten tulonmenetyksiin, voittojen katteen kapenemiseen tai näin poispäin. Että on, on, on päinvastoin vähemmän porukkaa töihin kuin aiemmin paremmin. Äh, haluaisin muistuttaa tässä, että äh, PK-yrityksissä on äh, koko puolet koko Euroopan unionin työvoimasta palveluksessaan muistuttaisin samoin, että, että huhtikuun ensimmäisen päivän sovittelukuulemisessa, jolloin parlamentti ja neuvosto e-, eivät saa päässeet sopuun työaikadirektiivistä tuolloin, tuolloisessa Äh, äh, tuollainen äh, paraveri epäonnistui lähinnä siksi, että muutama, vuosi, muutama vuotta aika, aika aiemmin muutama maa oli pyr, pyrkinyt ero, eroamaan tästä tai irrottautumaan koko sopimuksesta. Nyt tämä koko porukka on kasvanut jo 15. Eiköhän sinne ole selkeä signaali sille, että mitä ihmiset haluavat, että jatketaan elämäämme, pyöritetään bisnestä ilman, että komissio sorkkii joka asiaan. Herra Handel ja sitten herra Hyks. Frau Vorsitzende, äh, komissaar Spidler. Puheenjohtaja Spidler, äh, kaksi äh, kysymystä tässä Äh, tästä äh, äh, sopimusoikeus ja, ja tällainen työehtosopimusoikeus ja lakko-oikeus kuuluvat perusoikeuksiin lähimmän viidenkin vuoden aikana olette, olette luvanneet. Mitä tässä olette ajatelleet? Voitte kantaa siitä jonkunlaisen vinkin. Toinen äh, asiakokonaisuus Thomas, äh, Thomas Mannille Opel-kysymys, Opel-kysymykseen vastasit aika retorisesti, että tästä pääsen näin helpolla tänään on äh, toinenkin yritys otsikoissa. Delhän on päättänyt sulkea tehtänsä Iranissa. Se on tietysti he, he, he, sitten heitä on autettu 4,8 miljoonalla eurolla globalisaatiorahastosta ja muusta. Näin. Jos se sillä saavat työpaikkansa äh, säilytetyksi, niin hyvä näin. Mutta jos Dell lähtee, kun lähteekin Kiinaan, ää, äh, äh, silloin se olisi hyvä. Mutta eipä se minne Kiinaan mene, vaan muuttaa Puolaan. Se on tietysti hyvä puolalaisille. Sieltä saavat, löytyy töitä heille. Euroopan unionin ää, ää, tukea tällaisella 45 miljoonan euron potilla tai 55 miljoonan euron potilla. Miten sitten otat tämän globalisaatiorahaston rahat käyttöön auttaaksan ne sitten yhteiskunnallista tilannetta kohdemaassa Iranissa? Niin tietysti, jos ne muuttaisi etelä, et, et, Etelä-Italiaan, mikä tietysti miellyttäisi hekäläisiä, mutta siinäkin sitten äh, kahmaisevat tämän 54 miljoonaa euroa taskuunsa ja lähtevät sinne. Että sen minun ne, heitä ei pitäisi tukea, vaan rangaista tällaista äh, aikeista. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Minulla oli useita kysymyksiä, mutta esitän niistä vain yhden. Tähän varmasti palataan takaisin, nimittäin edelleen kyse on lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Saitte tästä paljon kysymyksiä. Huomaatte, että asia herättää hämmennystä ja siihen liittyy paljon väärinymmärryksiä. Kun puheenjohtaja Barroso puhui sosialistiryhmässä, hän sanoi hyvin selvästi, että hän halusi tuoda soveltavan asetuksen tai soveltamissäännösten, mutta ei koskettaa itse direktiiviä. No direktiivihan on aivan eri asia kuin asetus lähetettyjen työntekijöiden direktiivihän antaa soveltamisvaraa ja tulkintavaraa jäsenmaille. Ainoastaan tavoitteen pitää olla sama, mutta sen sijaan asetus on täysin sovellettavaa lainsäädäntöä missä tahansa jäsenmaassa. Miten nämä kaksi lähestymistapaa sopivat yhteen? Oliko komissiossa syvä yhteisymmärrys siitä, minkälaisesta välineestä tulisi olla kyse ennen kuin Barroso avasi suunsa? vai oliko tämä yhtä sekava juttu sielläkin? Ennen kuin annan puheenvuoron teille eh, takaisin, eh, arvoisa komissaari, haluaisin vielä palata lyhyesti DEL-kohtaan. Ymmärrän, että tämä liittyy globalisointirahastoon ja jollakin tavoin sen eh, voi tähänkin yhteyteen liittää, mutta älkää nyt kuitenkaan unohtako sitä, mitä oikeaikaisesti tekee, kun puhutte vasemmasta. Nimittäin Dell on vajaa viikko sitten ilmoittanut äh, toiminnan lopettamisesta. Euroopan, Euroopan unioni on kuitenkin taas äh, todennut, että valtion tuet voidaan hyväksyä ja, ja toiminnan siirtäminen voidaan myöskin hyväksyä. Kuitenkin samanaikaisesti Dell on ostanut perot yrityksen eh, toiminnan eh, aikaa suurella eh, summalla. Ja tämän tarkoituksena olisi taas edesauttaa sen omaa toimintaa ja, ja lisätä osakkeiden arvoa. Samaan aikaan kuitenkaan mitään periaatteellisia Euroopan unionin esittämiä sääntöjä ei ole noudatettu. Nimenomaan työ, työntekijöiden työpaikkojen säilyttämisen suhteen, joten näin ollen Dellin esittämät palautusvaatimukset ovat ylivoimaisia. Me tuemme globalisointirahastoa, mutta me voisi sentään millä ehdoilla hyvänsä hyväksyä sitä, että eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla suositaan sitä, että tuotantoa siirretään ja että osakkeitakin siirrellään <clears throat> niin, että amerikkalaiset loppujen lopuksi vetävät pidemmän korran. Kiitokset. Nyt sitten lähden liikkeelle PK-yrityksistä. Kaikki tietävät, että PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä yleisesti ottaen ja suuri osa Euroopan unionin säännöstä ottaakin tämä huomioon. Esimerkiksi byrokratian rasitteen vähentäminen on yksi keskeisistä hankkeista, joita me olemme pk-yritysten puitteissa pyrkineet ottamaan käyttöön. Yritämme toimia niin, että toiminta ja byrokratia yksinkertaistuisi. Euroopan komissio on siis valmistanut pk-yrityksiä silmällä pitäen toimen, jossa maksu päiviä on, on lykätty ja maksukausia on pystytty siirtämään. Tämä on yleisesti ottaen suosiota saavuttanut hanke. Yle, ylipäätään parempi sääntely hanke on edistänyt pk-yritysten toimia nimenomaan hallinnollisella saralla. Tietysti on hyvä puhua kaikista pk-yrityksiin liittyvistä yksityiskohdista ja, ja mutta joka tapauksessa mielestäni Euroopan unionin laajuisesti voidaan todeta, että pk-yritysten merkitys on tunnustettu ja sitä paitsi minulla itse henkilökohtaisesti on jatkuvasti kontakteja pk-yritysten suuntaan, erilaiset sosiaali, erilaiset tahot on otettu mukaan näissä keskusteluissa, työmarkkinaosapuolet ja, ja muut. Uskoakseni vuoropuhelun vahvistaminen ja syventäminen nimenomaan niin, että se ylittää rajat, on tässä avainkysymys. Dell-yritykseen liittyen on käynyt ilmi, että sekä siinä yhteydessä että muissa yhteyksissä jatkuvasti törmätään tilanteeseen, jossa ei enää puhutakaan pelkästään jonkun tietyn jäsenmaan rajojen sisällä pysyvässä, pysyvästä toiminnasta. Eli yhteistyötä on vahvistettava ja laajennettava. Opel äh, kysymys on myöskin Kimuranti aikaisemmin. Tsekissä minulla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin äh, talouden uudelleenjärjestelyhankkeisiin äh, Berliinin muurin <clears throat> tapahtumien jälkeen ja, ja suurten muutosten, poliittisten muutosten jälkeen. Ja täytyy sanoa, että sieltä sain kokemusta. Tämä on kuitenkin niin suuri kysymys, että tällä hetkellä ei ole mahdollista käydä kaikkia yksityiskohtia läpi. Mutta niin kuin sanottu, Euroopan komissio tekee kaikkensa, jotta sosiaalinen vuoropuhelu olisi äärimmäisen rakentavaa jo vuonna 2006 tai 2005kin Dell-yritys pyrki siirtämään toimintansa muualle. Ja Euroopan komissio on samanaikaisesti antanut tukensa ja näyttänyt vihreää valoa valtion tuille, joita käytetään jatkossa Puolan toiminnan käynnistämiseksi, niin se on kaikki eh, tapahtunut eh, sääntöjen mukaisesti. Mitä tässä sopeuttamisrahasto tulee, Dell-yrityksen yhteydessä eh, tehtiin päätös sopeuttamisrahaston käytöstä kuitenkin kaksi vuotta äskeisten tapahtumien jälkeen, äsken mainittujen tapahtumien jälkeen. Mielestäni tässä on pyritty tuomaan aika paljon kielteisiä seikkoja esiin. Olisi hyvä keskittyä myöskin myönteisiin seikkoihin. Jotkut taloudelliset päätökset, jotka pitävät sisällä esimerkiksi tuotannon siirtoon liittyviä päätöksiä, ovat äärimmäisen monimutkaisia – kysymyksiä, jotka liittyvät talouden sykliin, suhdanteisiin ja niin poispäin. Ei voida yksisilmäisesti katsoa jotain tiettyä tapahtumaa ja tuomita sitä. Meidän on pyrittävä hallinnoimaan kokonaistilannetta. Esimerkiksi työntekijöiden irtisanomiskysymys. Tunnemme varsin hyvin vallitsevan tilanteen. Meillä on olemassa sekä direktiivi että asetus ja niiden säädökset ovat toisistaan poikkeavat. Tulemme kuitenkin tulevaisuudessa puuttumaan tähän asiaan ja uudistamaan tilanteen. Tulemme myöskin antamaan lisää tietoa ja toimimaan sillä tavoin, että maaperä on entistä vahvempi tulevaisuudessa. Toivon mukaan vastasin kaikkiin kysymyksiin. Herra Kristiansen, sitten Rova Mura. Forman, og tak, herr kommissær, fordi de altid er flink til at... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos herra komissaari, että tulitte valiokunnan kuultavaksi kriisin mittaan on esimerkiksi kilpailu työpaikoista kärjistynyt, mutta tämän kilpailun tulisi tapahtua sitten tasavertaisin edellytyksin, samoin säännöin. Valitettavasti vaan ihmisiä houkutellaan töihin naapurimaihin epätasa-arvoisin ehdoin sääntöviidakko on sankka Euroopassa ja haluankin tietää, mitä komissio tekee varmistaakseen sen, että jäsenmaat noudattavat voimassa olevia sääntöjä esimerkiksi näiden työehtojen suhteen. Siellä asiat eivät ole tolallaan. Onko jotain äh, suunnitelmia äh, sen varmistamiseksi, että maat todella noudattavat täällä säädettyjä määräyksiä? Madame Elisabeth. Arvoa Madame la présidente, merci. Kiitos puheenjohtaja. Herra komissaari, juuri äsken selvititte meille komission tekemää työtä, kun pyritään yhdistämään työ- ja perhe-elämä. Minkälaisia ehdotuksia teillä on? Miten voisitte vähentää epätasa-arvoa tällä saralla? Erityisesti ajattelen ura- eroja naisten ja miesten välillä, eläkeeroja naisten ja miesten välille, erityisesti yksinhuoltajaperheissä. Ja minkälaista tukea voisitte antaa naisille, jotta he voisivat paremmin jatkaa työelämässä? Toiseksi totesitte, että työntekijöiden sopeutuvuus muuttuviin olosuhteisiin on erittäin tärkeää ja totesitte, että pitäisi siirtyä kohti vähähiilistä taloutta, mutta tämä vaatii aikamoista sopeutumista työntekijöiltä. Ja samanaikaisesti pyritte sitten lisäämään liikkuvuutta, ammatillista ja maantieteellistä liikkuvuutta. Miten tämä on yhdenmukainen sitten vähähiilisen talouden tavoitteen kanssa? Eivätkö nämä tavoitteet ole hieman liian raskaita? me pyrimme tai haluaisimme kuitenkin, että näitä prosesseja vietäisiin eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Κύριε Επίτροπε, καλησπέρα σας. Είπατε προηγουμένως ότι αισθάνεστε πως οι ερωτήσεις που γίνονται σε αυτή την, εδώ την αίθουσα προς εσάς θυμίζουν δίκη. Kiitoksia. Te tässä olette niin kuin tavallaan vastaamassa tuomioistumessa syytöksiin. Joo, minä kun haluaisin kertoa Kreikasta tarinan, kun viittasitte omaan maahan. Jos joku tuntee siltä, että kaikki hyökkäävät hänen kimppuunsa, silloin kenties kannattaa katsoa peiliin ja miettiä, mitä virheitä tuli tehdyksi. Se voisi selittää paljonkin te puhuitte näistä voitoista ja, saavuta ja tappioista. Kumpiakohan nyt sitten tarkoitatte missäkin asiassa? Katsoitteko, että, että, että työntekijät mieltävät teidän saavutuksenne voitoksi vai pikemminkin takaiskuiksi? voisitteko myöskin jollakin tavalla sosiaaliagendaa perustella? Mitä siellä oikein tapahtuu? Madame Sarjesaya, puis Monsieur Chaba Ori, dernier intervenant inscrit. Madame Isaya. Johtaja, aivan kuten komissaari täällä totesi, niin kaikkein tärkeintä tällä hetkellä ovat työllisyyttä tukevat toimenpiteet. Kuitenkin haluaisin puuttua erääseen asiaan siinä vaiheessa, kun työntekijät jäävät eläkkeelle, vapaa liikkuvuus on mahdollistanut sen, että ihminen voi tehdä työuraa kolmessa neljässäkin jäsenvaltiossa, muutamat jopa useammassa. Kun henkilö jää eläkkeelle, näiden eläkeselvitysten tekeminen eri jäsenvaltioiden kesken kestää tällä hetkellä kahdesta kolmeen vuotta ja on täysin kestämätöntä henkilön kannalta, että hän joutuu olemaan niin sanotulla peruseläkkeellä ja hänen työeläkkeensä määrä selviää vasta näiden eri maissa tehtyjen eläkeselvitysten välillä. Ja nämä eläkeselvitykset ovat juuttuneet eri eläkejärjestelmien byrokratiaan. Onko komissiolla jonkinlaisia aloitteita sen suhteen, että eläkeselvitysten tekemistä eri maiden välillä voitaisiin nopeuttaa ja eläkkeelle jäävien työntekijöiden asemaa helpottaa? Merci beaucoup, Monsieur Chabauri, dernier orateur. Ja sitten vielä viimeinen puhuja. Köszönöm szépen, elnök asszony. A műfaj megint egy kicsit bizonytalan, nem teljesen világ. No niin. Kiitos. En ole nyt varma, puhummeko me menneisyyden vai tulevaisuuden hankkeesta. Jos menneisyydestä puhun, niin haluaisin joka tapauksessa esittää kiitokset herra Spitlalle. Hän nimittäin yksi No, oli yksi niistä, joka kävi eniten Euroopan parlamentin kanssa vuoropuhelua. Hän on käynyt täällä vieraanamme varsin usein ja, ja toivomme, että tämä toiminta jatkuu tulevaisuudessakin. Minä äh, olen sitä mieltä, äh, että työ työntekijädirektiivi joka tapauksessa olisi vielä käytävä uudelleen läpi. Nyt sitten äh, uuden tyyppisestä työstä ja työllisyydestä. Nimenomaan kun puhumme ei-tyypillisistä töistä, siinä yhteydessä Euroopan komissiolla olisi vielä sarkaa äh, läpikäytävänä, nimittäin esimerkiksi vammaisten työ on jäänyt koko maan käsittelemättä tämänpäiväisessä keskustelussa on puhuttu monestakin työntekijäryhmästä, mutta vammaisista ei ole kuultu sanakaan. Mitä olette tämä asia eteen tehdä? Tak. Pokud je otázky eh, rovnosti nebo respektu... No niin, mitä tulee kysymyksiin miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, mitä tulee palkkoihin ja muuhun, niin on selvää, että palkkaeroja naisten ja miesten välillä on ja eri maidenkin välillä on suuria eroja. Jäsenmaissa on myös keskenään suuria palkkaeroja kaikkien työntekijöiden kesken. Täytyy myös muistaa, että työntekijöiden tuottavuudessa on suuria eroja ja meidän täytyy hyväksyä se, että erilaiset taloudelliset ja sosiaaliset tekijät tässä vaikuttavat. Esimerkiksi uusissa jäsenmaissa palkkataso on alhaisempi, mutta myös tuottavuus on alhaisempi kuin niin sanotuissa vanhoissa jäsenmaissa. Joten palkkatasoa täytyy aina peilata tuottavuuteen, eikä voida verrata vain yksittäisiä elementtejä. Komissiolla on mahdollisuuksia vaikuttaa tähän kysymykseen vain rajallisesti. Vaikka tällä saralla on saavutettu edistystä, esimerkiksi viittaan tässä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin ja myös eurooppalaiseen sosiaaliseen vuoropuheluun ja siihen liittyviin säädöksiin, mutta minusta kaikkein tärkeintä harmonisoinnin näkökulmasta on nimenomaan eurooppalainen ylikansallinen sosiaalinen vuoropuhelu. Ja minun täytyy sanoa, että kyllä tässä nyt joitakin tavoitteita on saavutettu. Me olemme pystyneet vahvistamaan olemassa olevia välineitä, erityisesti lähetettyjen työntekijöiden direktiivin kohdalla. Ja tässä tavoitteena on myös vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua niin ikään. Mitä tulee tasa-arvokysymyksiin, niin tiedätte varmasti, että komissio on laatinut tiekartan yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Tätä ryhdytään nyt toteuttamaan. Ja tiedätte varmasti myös, että olemme kyllä saavuttaneet jotakin edistystä, ainakin osittain. Minusta on tärkeää, että jatkamme valitsemallamme tiellä. Seuraava kysymys sitten tästä parlamentissa käytävästä keskustelusta. Minusta oli oikein hyvä, että tulin tänään paikalle. Tämä keskustelu on selkeyttänyt näkemyksiänne. Ei ehkä aina olla niin yksimielisiä kaikista asioista, mutta tämä keskustelu on tuonut minulle paljon uutta ja olen kovin tyytyväinen, että pääsin paikalle. Minä yritin tässä vain käyttää sitä muotoilua, jota edustaja Serkas käytti, missä hän nyt muuten onkaan, niin yritin vähän tarkastella asioita uudesta näkökulmasta ja hänen näkemyksensä olivat kovin mielenkiintoisia. Te sanoitte, että tai kysyitte, että mitä minä pidän menestyksenä. No esimerkiksi mitä tulee vuokratyöntekijädirektiiviin, niin sen käsittelyn alkumetreillä teimme selväksi, että sukupuolten välisen tasa-arvon tulee toteutua vuokratyöntekijöiden kohdalla, ja näin on käynytkin, ja tämä on ollut minusta ihan selkeä menestys. Ja samanaikaisesti myös yritysneuvosto asia on mielestäni edistynyt hyvin. Sitäkin voidaan pitää hyvänä saavutuksena, vaikkei se mitenkään täydellisesti onnistunut olekaan. Monissa muissakin asioissa olemme saavuttaneet edistystä ja esimerkiksi sosiaalisessa vuoropuhelussa olemme saaneet aikaiseksi direktiivejä, esimerkiksi merityöntekijöiden direktiivin, ja nämä ovat merkittäviä edistysaskeleita. Totta kai edistystä voitaisiin aina saavuttaa enemmän, mutta varmasti jotakin olemme kuitenkin saavuttaneet sosiaalisellakin alalla. Ja joskushan voi olla myös niin, että nämä edistysaskeleet eivät ole kaikille osapuolille niin edistyksellisiä. Mitä tulee kysymykseen epätyypillisistä työsuhteista, niin tästähän on keskusteltu ja se on otettu esille myös työoikeuksien vihreässä kirjassa. Edustaja Eri kiinnitti huomiotamme erääseen toiseen ongelmaan, joka on myös erittäin tärkeää, kun ajatellaan työmarkkinoiden ja työn tulevaisuutta. Työn luonne muuttuu. Ja tämä tulee ottaa huomioon, kun kehitetään yksilön sosiaaliturvaa tai yksilön kohdistuvaa sosiaaliturvaa, mutta myös siinä mielessä, kun kehitämme sosiaaliturvajärjestelmiämme. Työn luonteen muuttuminen tulee ottaa huomioon kaikessa tulevassa toiminnassa. Mitä tulee vammaisiin henkilöihin, niin tämä on aina sellainen kysymys, joka liittyy läheisesti syrjimättömyysdirektiivin eteenpäin menoon. Syrjimättömyysdirektiivi ottaa kantaa moniin vammaisiin liittyviin kysymyksiin, joten näitä täytyy tarkastella kokonaisuutena. Minusta olisi esimerkiksi erittäin järkevää harmonisoida hyvin yksinkertaisiakin asioita, hyvin yksinkertaisia sääntöjä, esimerkiksi mitä tulee vammaisille henkilöille osoitettaviin tukihenkilöihin, miten voitaisiin liikennemuotoja kehittää esteettömiksi ja niin edelleen. Nämä ovat hankalia kysymyksiä, mutta tällaiset pienet parannukset voivat tuoda paljon hyvää vammaisten henkilöiden elämään. Mitä tulee eläkekysymyksiin? niin tässähän on asetus 883 eläkkeiden siirtämisestä. Eli toisin, ja tätä asetustahan on yksinkertaistettu ja tehostettu vastaamaan nykytilannetta, kun ihmiset työskentelevät eri maissa. Mutta tämä työ ei tietenkään koskaan pääty parannuksia eläkkeiden siirtodirektiivin tulee tehdä koko ajan. Ja sitten toinen ulottuvuus, joka ei niinkään ole edistynyt ainakaan komission näkökulmasta eikä varmaankaan myös työntekijöiden näkökulmasta, nimittäin emme ole onnistuneet eläkkeiden siirto direktiiviä vahvistamaan täydentävien lisäeläkkeiden osalta. Nämä ovat tietysti hyvin monimutkaisia asioita, mutta täydentävät eläkkeet ovat nyt vielä aika huonossa asemassa kautta Euroopan tai täydentävien lisäeläkkeiden siirtomahdollisuudet. Nämä asiat eivät ole edistyneet hyvin ja tämä on ikävä asia meidän ja myös työntekijöiden näkökulmasta. No niin, kiitos siitä, että olitte täällä pidempään kuin mitä oli alun perin <clears throat> suunniteltu. No niin, tämä on tämmöistä tavanomaista keskustelua Euroopan komission ja, ja parlamentin välillä, ei tämä mikä oikeusistuin ole. Kiitokset teille tämän päivän osallistumisesta ja hyvää jatkoa. Thank you.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 Aikataulussa on hyvä pysyä ja, ja siksi ainakin äänestyksiä silmällä pitää tämä on tärkeää, mutta varmasti toisaalta taas komissarin läsnäolo oli äärimmäisen arvokasta meille kaikille. Siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän, seuraavaan kohtaan, jossa on kyse maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen ja, ja siitä äänestys. Meillä on muutama ongelma. Ensinnäkin se, että ne, jotka eivät omaa äänestyskorttia, teidän pitäisi nyt ilmoittaa. Ja sitten toiseksi se ongelma liittyy näköjään myöskin siihen, että joillakin on vanhat äänestyskortit. Ja vielä kolmaskin ongelma, nimittäin se, että meidän on vielä tarkistettava se, että kaikilla ryhmillä on kiintiö äänestäjiä – jotta pysymme sääntöjen puitteissa. Näissä olosuhteissa ensin pyytäisin ilmoittautumaan niitä, joilla ei ole uutta äänestyskorttia. Itse annan tästä nyt huonoa esimerkkiä. Näköjään kolme, kolme henkilöä, joilla ei ole ollenkaan korttia mukana. Bien. Alors ces trois... No niin. Sitten näiden kolmen täytyy vaan tuoda esiin oma äänestyskantansa. Est-ce que nous pouvons faire un test? Voimmeko nyt kokeilla laitteita ja samalla todentaa myös sen, että kaikki paikalla olevat kortit toimivat ja että mitään yliedustusta ei missään ryhmässä myöskään ole. Äänestys alkaa. Eli kaikki äänestävät tyhjää. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Le vote est clos. Äänestys päättyy. EPPltä pitäisi nyt vähentää kaksi henkilöä. Kahden pitäisi lähteä täältä. Monsieur Ori! Herra Ori, te saatte nyt määritellä uhrit. Ça, ils vont, ils vont se débrouiller entre eux. No eiköhän ratkaisu löydä sieltä ja omasta piiristä. Alors maintenant nous avons une quatrième... No nyt niin, meillä on vielä neljäskin ongelma, nimittäin se, että äh, äänestyskoneesta jostakin syystä nyt jumiutui. Monsieur Serkas. Herra Sarkas. Yo le pregunto, señora... Puheenjohtaja, jos niin, onko siis tekniikan tarkoitus helpottaa elämämme vai, vai kenties päinvastainen kokonaan? Emmekö me voi sitä äänestää ihan normaalisti? Progrès technologique, No, tämähän on tietysti se hinta, jonka saa maksaa teknologian kehityksestä. No niin, jos kaikille sopii, niin sitten äänestetään perinteisen mallin käsiä nostamalla. Ja sitten pyydän poliittisia ryhmiä hoitamaan valvontatehtävänsä. Madame Bauer. Nyt sitten puoltoaine Bauerin mietinnöstä.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 Ja 53. 53 ääntä on annettu, 24 puolesta, 29 vasta ja tyhjää nolla. No, mä todella, todella, todella. No niin, hetkinen, hetkinen. Pyytäisin kaikkia jäämään nyt paikalle koska meidän on käynnistettävä äänestys uudelleen. Meidän täytyy uusi äänestys, koska ääniä oli 53. En tiedä, josko EPPstä lähti väkeä pois. Ääniä ei voida <clears throat> antaa 53, jos kerran äh, jäseniä 50 täällä valiokunnassa. Tässä on nyt mitä ilmeisemmin ongelma de façon honnête. Est-ce que je peux demander Est-ce que... Voinko äh, poliittisia virkailijoita nyt äh, tarkastamaan sen, että kunkin äh, puolueen kiintiö on täällä salissa. Meitä on 18, sanoi Rauri. Madam Chair, I'm sorry, but some of us should have... Anteeksi, jotkut joiden olisi pitänyt oivaltaa tämä. He, he, Helmer jo poistui jo etukäteen. Älkää nyt tähän lähtekö. I thought that... Uh, Minä mitään pelejä pelaa. Mutta sanottiin, että sihteeri sanoi, että meitä on 53, siitä oli, siitä oli jo jäisyys siihen verrattuna, kun mitä äsken sanoitte, että meitä pitäisikin olla vain 50. No hyvä. Yritetään nyt sitten. Niin siis ei tämä äänestystekniikka toimi edelleenkään. Herra Ori, teillä on siis 18 jäsentä. No voidaan nyt sitten tarkistaa kaikki ryhmät. Herra Kasa, herra Sarkas, onko teillä 13 jäsentä paikalla? Madame Harkin. Rova Harkin, kuusi jäsentä. somebody hiding. Kyllä. Sitten vihreät, neljä. No, ECR kolme. GUE kolme. fd kaksi. Ja sitoutumattomat, niin heitä en nähnytkään. Yksi. Selvä, hyvä. Nyt sitten uudemman kerran äänestykseen ja puoltoäänet.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 Le vote. Äänestykseen osallistui nyt 49, 24 puolesta, 25 vastaan ja tyhjiä ei lainkaan. Me emme ole vielä saaneet töitä ihan loppuun viedyksi. Meillä on uusi mietintö nyt sitten komissiolle laadittavana, mutta ennen kuin siihen siirrytään tai salista pois siirrytään, niin meidän pitää vielä äänestää kirjeestä, joka lähetetään budjettivaliokunnalle. Nokia keisiin liittyen Saksa on sen esittänyt nimenomaan globalisaatiorahaston käytöstä. Työryhmä on sitä käsitellyt ja nyt äänestämme tästä kirjasta ilman tarkistuksia. Puoltoaineet ensin. Kiko! Vastaan. Tyhjää. Kirje hyväksyttiin yksimielisesti. Tällä tavoin